Buonasera. Ringrazio i presenti. Hyvää iltapäivää. Kiitän kaikkia paikalla olevia, mutta en voi kiittää niitä, jotka eivät ole paikalla. Kiitän niitä, jotka ö, ovat tulleet paikalle joulutunnelmista huolimatta. Ja nyt voimme aloittaa työmme. Ja tämä kokous lähetetään internetissä. Esityslista lähetettiin 14. joulukuuta. Jos ei ole vastustusta, niin sitten se hyväksytään. Ja menemme kohtaan kaksi. Puheenjohtajan ilmoitukset. Alun perin tarkoituksena oli keskustella 70 artiklasta työjärjestyksestä, mutta keskustelun jälkeen 22. marraskuuta, jonka esittelijä oli edustaja Guerrero, hän on paikalla, hän kuitenkin 6. joulukuuta tapasi varjoesittelijät ja 13. joulukuuta hän puhui valiokuntien puheenjohtajakokouksessa, mutta kuitenkin näiden tapausten jälkeen hän päätti, ettei tätä asiaa oteta esityslistalle. Kuitenkin, jos edustaja Guerrero haluaisi kertoa meille tästä tapaamisesta tai näistä tapaamisista, niin hän voisi meille niistä lyhyesti kertoa. Olkaa hyvä. Gracias, señor presidente. Eh, Kiitos puheenjohtaja. hieman ennen näitä tapaamisia äm, valikuntien puheenjohtajakokouksen kanssa minä tapasin varjoesittelijät. Ja tuossa tapaamisessa me tarkastelimme eri vaihtoehtoja, miten siis parlamentti voisi yhdessä puhua yhdellä äänellä sellaisessa tapauksessa, jossa asiaa, valikunnan asiaa pitää käsitellä täysistunnossa tai siinä vaiheessa, kun toimivaltaa pitää muuttaa. Ja sitten tosiaan olin valiokuntien puheenjohtajakokouksessa ja siellä painotin tätä mietintöä. Minä olin ollut puheenjohtajakokouksen, valikointen puheenjohtajakokouksen edellisessäkin kokouksessa. Me kuulimme valikunteen puheenjohtajaa herra Tchavkovskia, joka edusti teitä, hyvä Afkon puheenjohtaja, ja minä haluaisin kiinnittää huomioon siihen, että yksimielisesti ilman poikkeuksia ne valiokuntien puheenjohtajat, jotka puhuivat, ilmaisivat, että olisi äärimmäisen vaikeuksia, jos monet näistä toimivalloista vietäisiin täysistuntoon ja jos niitä tarkistettaisiin jatkuvasti, jos niitä siis muutettaisiin, joten ilman poikkeuksia yksimielisesti me ehdotimme, että täällä Afkossa me löytäisimme ratkaisuja siihen, miten täysistunto voisi antaa mielipiteensä sillä tavalla, että tästä ei tule jatkuvaa normikäytäntöä. Minä annoin muutamia ideoita. Täysistunto olisi siis niin, niin sanotusti hätäjarru, jossa merkittävä määrä edustajia tai ryhmiä, jos tällainen määrä henkilöitä siis on sitä mieltä, että toimivaltaa pitää tarkistaa, niin silloin se voidaan tehdä täysistunnossa. Hyvä puheenjohtaja, minä ehdotin, että joululoman jälkeen me palaisimme tähän mietintöön ja minä kertoisin teille nykätilanteesta ja keskustelisimme avoimesti asioista sekä määräisimme määräajan tarkistusten jättämiselle. Siis tämä tapahtuisi ensi vuoden puolella eikä tänään. Yhteenvetona siis ainoa uusi kehitys on se, että minäkin olin mukana valiokuntien puheenjohtajakokouksessa se tosiaan saattaa useat ryhmien puheenjohtajat ja valiokuntien puheenjohtajat, mutta minä korostan nyt erityisesti niitä valiokuntien puheenjohtajia, jotka tulevat valiokunnasta, joilla on suuri työtaakka. Nämä kaikki sanoivat, että meidän pitäisi olla mahdollisimman varovaisia siihen sen kanssa, että veisimme ö, näitä asioita täysistuntoon normaalisti. Nessuno vuole intervenire? Pare di no. Allora. Kukaan ei halua puheenvuoroa. Hyvä on. Kollega Guerrero kertoi meille sen linjan, eh, joka meillä on. Eli yritämme löytää järjestelmä, jolla vältetään, että eh, tästä neuvottelumandaatista keskustellaan uudelleen täysistunnossa näitä, tätä voidaan vielä tarkentaa ja tarkistusten määräaikaakaan ei voida sopia vielä ennen seuraavaa kokousta. Näin olemme päättäneet ja muistutan siitä, että tämän iltaisessa tämän iltaisen kokouksen jälkeen meillä on, siis tämän kokouksen jälkeen meillä on samassa salissa yhdessä talousasianvaliokunnan kanssa kokous. Tarkoituksena on keskustella niiden henkilöiden kanssa, jotka osallistuvat neuvotteluihin, edustaja Gualtieri muun muassa, eh, Rabrok ja liberaalien puheenjohtaja he tulevat puhumaan tänne keskustelusta, joka heillä oli jo tänä aamuna, eh, ymmärtääkseni. Siis tämä kokous on kello 18.30 ja suunnitteilla on myös toinen ylimääräinen valiokuntan kokous 9. joulukuuta, jolloin tarko- 9. tammikuuta, jolloin on tarkoitus keskustella samasta asiasta ja paikalle on kutsuttu sekä puheenjohtaja Barroso että neuvoston puheenjohtaja. Odotamme vastauksia, kun saamme myöntävät vastaukset, niin katsotaan, mutta yhdeksäs päivä on siis jo määritelty. 15. joulukuuta oli koordinaattorien kokous ja he sopivat näistä seuraavista asioista. Muun muassa sovittiin, että oma aloitteen mietintö, mm, josta sovittiin, sen otsikko olisi erilainen ja se on perustuslailliset ongelmat – Euroopan unionin hallinnoinnin eriyttämisessä. Tämä sana differentsiazione eriyttäminen tuli tähän mukaan. Me esittelee ei ole vielä määritelty, mutta teimme sen pian. Lisäksi sanottiin, että meidän tulisi saada vielä toinen, tehdä toinen oma mietintö. Ja tässä tarkkaan tarkoituksena olisi käsitellä parlamentin ja kansallisia hallituksia edustavien elinten väliset suhteet. Tässä koordinaattorit nimittivät esittelijäksi kollega Lamassuurin. Sitten meillä on lausunnoille, tuja lausuntoja, koska meidän täytyy antaa lausunto oikeudellisen asian valiokunnalle paremmasta lainsäädännöstä ja sosiaalidemokraattinen ryhmä pyysi saada ähm, valita valmistelijan, mutta he eivät ole vielä kertoneet meille, äh, kuka äh, valmistelija on. Edustaja Guerrero, äh, kuka on valmistelijan lausuntoa varten, joka koskee parempaa lainsäädäntöä? Sitä ei ole vielä. Ei se ole mikään ongelma. Hyvä on. Mikrofoni. Varmasti Rova Regner on esittelijä. Hei Regner. Voimmeko siis sanoa, että se on Regner? Se on jo päätetty. Hyvä. No näin sitten on sovittu, jos kukaan ei vastusta, mutta eipä näytä kukaan vastustavan. Sitten meillä oli 28. syyskuuta, 5. lokakuuta, 10. 11. lokakuuta, 24. lokakuuta ja 17. marraskuuta kokoukset ja näistä on pöytäkirjat. Pöytäkirjat ovat käytettävissä ja käytäntö on se, että jos kukaan ei niitä kommentoi, niin ne on sitten hyväksytty. Ja sitten menemme esityslistan kohtaan neljä, joka on kaikkein tärkein. 3. joulukuuta oli Eurooppa-neuvosto ja siellä tehtiin joitakin päätöksiä. Ensinnäkin Euroopan unionin sopimuksia ei muuteta ja myöskin lyhyellä, täht- siis lyhyellä tähtäimellä sopimuksia muutoksia ei ole näkymissä. Kuitenkin 17 euroalueen valtiota tai 7 tai 9 muuta valtiota, jotka aikovat kuulla vielä omaa parlamenttiaan näiden 17 lisäksi siis joko 7 tai 9 muuta valtiot ovat allekirjoittaneet tai tulevat allekirjoittamaan sopimuksen, jonka tarkoituksena on päästä yhteisymmärrykseen, joka olisi kansainvälistä oikeutta ja joka loisi heidän välilleen sitovia, sitovia määräyksiä, mitä tulee budjettikuriin. Ja sen jälkeen selvitettiin, että ei tarvitse tehdä mitään muutoksia olemassa oleviin perussopimuksiin, ja että Euroopan parlamentti assosioidaan ja tästä juuri nyt edustajat neuvottelevat hallitusten edustajien kanssa. Eli parlamentin, Euroopan parlamentti on assosioituna tässä toiminnassa. Ja nyt haluaisin kuulla teidän mielipiteeni, koska tässä on kyse toimielimellisistä kysymyksistä, jotka ovat erittäin suuria esimerkiksi suhde Iso-Britannian, joka ei allekirjoittanut suhde euroalueen ja muiden EU-maiden kanssa, suhde niiden valtioiden välillä, jotka ovat allekirjoittaneet ja ne, jotka eivät ole allekirjoittaneet, miten parhaiten voidaan ottaa mukaan tämä uusi kansainvälinen sopimus ja yhdistää se yhteisön lainsäädäntöön millainen todellinen rooli Euroopan parlamentilla voi olla koko tässä prosessissa kolme edustajaamme heillä on symbolinen arvo. Juridisesti heillä e- ei ole erityisiä valtuuksia. Tässä kokouksessa, johon osallistuimme yhdessä Rangelin kanssa, sanottiin, että kansallisvaltiolla on ö, valtaa, ö, siis kansallisilla parlamenteilla, koska heidän täytyy ratifioida tämä sopimus. Meillä ei ole tätä ratifiointivaltaa. Me olemme mukana tässä valmisteluvaiheessa, joka ei ole siis päätöksentekovaihe. No, joka tapauksessa minun mielestäni meidän täytyy ryhtyä pohtimaan tätä asiaa. Ja me olemme tässä asiassa vastuuvaliokunta. Me olemme jo sanoneet aikaisemmissa vaiheissa, että sisältö on sellaista, että niitä, sitä tulisi paremmin talousasianvaliokunnan käsitellä, koska ö, kyse on talouskysymyksistä. Me emme pysty näistä sisällöistä päättämään, mutta kuitenkin ö, kun on kyse muodosta, niin silloin se on meidän toimivaltuuksissamme, koska me vastaamme näistä perussopimuskysymyksistä. Joten nyt annan puheenvuoron niille, jotka sitä pyytävät. <clears throat> well, just a few preliminary... No ihan vain muutama alustava kommentti. Meidän kannattaisi ehkä odotella, että edustajamme saavat kuulla enemmän keskusteluista, mutta luin luonnoksen kansainvälisestä sopimuksesta ja mielestäni keskusteluissamme täällä me jotta voisimme säilyttää yhteisömenetelmän, meidän tavoitteenamme tulisi olla se, että täytäntöön pannaan niin paljon kuin Euroopan neuvoston kokouksessa sovittiin sekundaarilainsäädännön avulla. Sitten on keskusteltu myös mahdollisuudesta vahvistetun yhteistyön avulla hoitaa joitakin asioita ja sitten saada aikaiseksi tällainen sopimusrunko, joka sisältää sellaisia asioita, joita ei voida hoitaa vahvistetulla yhteistyöllä tai sekundaarilainsäädännöllä. Alustava kommenttini on se, että sopimus sellaisena kuin se on luonnosteltu, sisältää tiettyjä osioita, jotka voitaisiin hoitaa sekundaarilainsäädännön avulla, joten en ole tyytyväinen sen ytimen. Ja toiseksi, jotkut säännökset ovat aika epämääräisiä ja yksityiskohdassa ne ongelmat yleensä piilevät kun puhutaan koordinaatiosta ja integroinnista ja niin edelleen, niin näiden sanamuotojen pitäisi olla yksityiskohtaisempia, varsinkin kun puhutaan Euroopan komission roolista ja silloin kun Euroopan parlamentti mainitaan. Eli jos saimme pohjata keskustelumme tälle luonnokselle, niin meidän tulisi ehdottomasti pohtia sitä, että pitäisikö asioiden olla kansainvälisessä sopimuksessa vai pitäisikö ne hoitaa jollain muulla tavalla. Ja toiseksi onko tämä sanamuoto, joka koskee yhteisön toimielimiä, liian epämääräinen. Uskoakseni kaikkein tärkeimmät keskustelut koskevat myös kokonaista kysymystä siitä, kuka osallistuu, kuka allekirjoittaa ja ovatko ne jäsenvaltiot, jotka ovat eurovyöhykkeen ulkopuolella, sellaisia, että ne tekevät päätöksen liittymisestään eurovyöhykkeeseen ja niin edelleen. Eli aika paljon avoimia kysymyksiä. Ja lopuksi halusin sanoa, että aivan kuten olemme keskustelleet tästä koordinaattorin kokouksen aikana, niin yksi niistä tärkeistä kysymyksistä, jotka on tullut, joka on tullut esille, on se, että olemme halunneet tehdä parhaamme komitean edistyksen takaamiseksi, kun on puhuttu sopimusmuutoksista, sillä aivan kuten tiedämme, aina kun jotain tärkeää tapahtuu, niin tässä talossa usein luodaan ryhmä poikinen koordinointiryhmä, strategiaryhmä ja niin edelleen, ja sitten vain meidän täytyy hyväksyä näitä päätöksiä. Eli kun puhutaan perustuslaista muutoksesta, niin meidän pitäisi suhtautua siihen vakavasti ja huolehtia siitä, että se pysyy tämän valiokunnan toimialassa. Ja kuten totesin minusta, jos haluamme ryhtyä keskustelemaan näistä yksityiskohdista, niin olisi ehkä parempi ajatus ensin kuulla edustajamme he voivat antaa lisävalaistusta tähän keskusteluun luonnoksesta. Kiitos. La parola Guerrero. Kiitoksia seuraavaksi edustaja Guerrero. Eh, gracias, presidente. Kiitos, puheenjohtaja. Minä nyt haluaisin ilmaista henkilökohtaisen mielipiteeni joka kuitenkin pohjautuu tähän kantaan, jonka minun ryhmäni on omaksunut muutama kuukausi sitten. Ähm, eli osa ryhmästäni on myös tätä mieltä, eli ei ole välttämättä ollut tarpeellista keskustella tästä hallitusten välisestä sopimuksesta, sillä siellä muitakin mekanismeja on, jotta voidaan saavuttaa tämä, josta, ähm, josta sopimuksessa äh, päätetään. Tämä on nopeampi menettely, menettely joka ei ole ristiriidassa EUn lainsäädännön kanssa. Eli äh, pöytäkirjaan numero 12 muutoksia. Tähän, tämähän liittyy öm, liiallisiin alijäämiin ja niihin reagoimiseen. No, tämä siis olisi siis nopeampi menettely. No, nyt sitten valtion päämiehet ovat päättäneet tästä sopimuksesta ja sen täytäntöpanosta, sen, sen äh, englanninkielinen nimihän on agreement e, eikä treaty, eli saa perussopimus, mutta tämähän on kyllä symbolisesti tärkeä kysymys. Nyt sitten kun tämä sopimus toteutetaan, niin minun ryhmäni on sitä mieltä, että tiettyjä kriteerejä pitää täyttää. Tämän sopimuksen pitää noudattaa perussopimuksia. Ja nyt tämä ensimmäinen versio tästä sopimuksesta, siinä ei pelkästään viitata siihen, että sopimuksen pitää olla eu lainsäädännön mukainen, vaan että eu lainsäädäntö on ensisijaista, jos konflikteja tulee, mutta eri kielillä tämä ilmaisten eri lailla, mutta sinänsä sisältö on kyllä sama. Niin, nämä ongelmat piilevät aina yksityiskohdissa. Jos siis lähdetään siitä, että tämä hallitusten välinen sopimus on yhteensopiva EU-lainsäädännön kanssa, niin ongelmia ei tule, mutta muussa tapauksessa niitä kyllä tulee. EU-lainsäädäntöä se pitää toteuttaa niin, että tämä parlamentti on toinen lainsäätäjä. Tämä Jos, jos tätä periaatetta ei käytetä, parlamentti joutuu sivuun. Kolmanneksi sisällöstä. Tässä parlamentissa on poliittisi, poliittisia ryhmisiä, ryhmiä, jotka kokevat joutuneensa syrjään näiden päätösten takia, jotka koskevat julkisen talouden vakautta ja seuraamuksia sellaisille maille, jotka eivät, eivät noudata näitä vakaussääntöjä. Minun ryhmäni, niin kuin varmasti monet muutkin ryhmät, haluaisivat, että sisältö olisi ihan erilainen, että siellä puhuttaisiin taloudellisesta kasvusta ja työpaikkojen luomisesta että viitattaisiin siis sosiaalisiin malleihin. Nyt me puhumme mahdollisista talousarvien leikkauksista ja alijäämän rajoittamisesta ja niin poispäin. Tällä tietysti on sosiaalisia vaikutuksia. Todellakin jotkin tämän parlamentin toiveista, jotka menevät ehkä eurobondien suuntaan – tai jotka koskevat Euroopan keskuspankin roolia ja jotka menevät pidemmälle kuin pelkkä inflaation rajoittaminen ja jotka puhuvat viimeisistä keinoista. Lisäksi viimeisin huolenaiheeni on Euroopan parlamentin rooli. Alun perin ja tämän toimi, toimielinten, ö, ö, toimielinkysymysten lisäksi me, parlamentin ei tarvitse antaa hyväksyntä tälle sopimukselle. Meillä ei ehkä ole sinänsä jätetty syrjään, mutta me emme vain ö, saa sinänsä äänestystä tästä sopimuksesta. että, että parlamentti siis pääsisi komission jäsenvaltioiden kanssa samaan pöytään tätä sopimusta muotoiltaessa. Parlamentti voi tehdä tämän vain poliittisesti, sillä juridisesti se ei ole mahdollista versio, tämä sopimusversio viittaa parlamenttiin tietyissä kohdissa ja niissä on kyllä ongelmia. Korostan tässä kahta niistä. Mitä tulee talouden ohjausjärjestelmään? Sopimuksessa sanotaan, että kansallisten parlamentin valiokunnat, parlamentin valokunnat, jotka käsittelevät veroja talousasioita, niiden pitäisi tavata säännöllisesti ja käsitellä sopimusta. Ja sopimuksessa sanotaan englanniksi in close association, eli tiiviissä yhteistyössä Euroopan parlamentin kanssa. No tämä voi johtaa kyllä ongelmiin. Tästä saa sellaisen vaikutelman, että Euroopan parlamentti on ikään kuin toisen luokan taho, hieman kuin vieras. Ja toiseksi tästä voi saada sellaisen vaikutelman, että Euroopan parlamentin rooli typistetään siis siinä, mitä tulee parlamentin toimintaan talouden ohjausjärjestelmässä, joka on myös määritelty perussopimuksessa. Toinen seikka on sitten tämä euroalueen huippukokous. Valtionpäämiehet osallistuvat tähän kokoukseen. Se ja sen lisäksi neuvoston puheenjohtaja sekä komission puheenjohtaja. Tässä todetaan myös, että Euroopan keskuspankki kutsutaan mukaan, mutta tässä eh, huippukokouksen kohdassa ei ollenkaan viitata parlamenttiin. Jos tässä valiokunnassa ja parlamentissa voisimme pyytää sitä, että parlamentti saisi ainakin vieraan statuksen. Se olisi hyvä. Ei siis välttämättä äänestysoikeutta, mutta ainakin vieraan statuksen. Kiitos. Kiitoksia edustaja Guerrero ja seuraavaksi edustaja Duff. Afternoon everyone. I, I uh, think that um, we need... Puheenjohtaja, hyvää iltapäivää kaikille. Uskon, että sen lisäksi, että käymme laajempaa keskustelua tästä aiheesta, meidän täytyy olla hyvin tietoisia siitä, että että meidän tulee luonnostella päätöslauselma täysistuntoa varten tammikuuta varten, joka määrittelee parlamentin muodollisen kannan, koska tällä hetkellä kolme edustajaa tässä työryhmässä, joka valmistelee tätä uutta sopimusta, ovat täällä, kun ei ole uutta mandaattia ja meidän täytyy tarkkaan katsoa, mikä on parlamentin kanta tästä aiheesta. Toiseksi liberaaliryhmä kovasti pahoittelee tilanteiden saamaa käännettä Eurooppa-neuvoston huippukokouksessa jossa Ison-Britannian hallitus ähm, kääntyy pois tästä klassisesta äh, politiikasta, jossa se osallistuu EUn toimintaan ja yrittää aina pitää paikan neuvottelupöydässä huolimatta siitä tosiseikasta, että kotimaan politiikka Isossa Britanniassa on usein vaatinut sen, että pääministeri on täytynyt olla varsin kylmäkiskoisia eh, Eurooppa-projektin suhteen, mutta ainakin me olimme siellä paikalla ja meidän ei tulisi arvioida, aliarvioida tämän eh, Ison-Britannian päätöksen eh, historiallisia vaikutuksia ja sen vaikutuksia, joita Ison-Britannian päätöksellä käyttää veto-oikeuttaan perustus, perussopimusten muutoksessa, mitä se tulee vaikuttamaan Euroopan unionin perussopimusten vakauteen. Potentiaalinen riski vaikuttaa myös eurooppalaisen lainsäädännön yhtenäisyyteen ja tähän sisältyy myös poliittinen riski, joka koskee Euroopan unionin yhtenäisyyttä, mutta olen eri mieltä niiden kollegoiden kanssa, jotka näyttävät vihjaavan, että hallitusten välinen sopimus ei ole välttämätön Ison-Britannian päätöksen seuraus. Minun mielestäni näin on. Ja oli mahdotonta onnistua tekemään sen, mitä pitää tehdä, jotta voidaan varmistaa finanssikuri toissijaisen lainsäädännön kautta. Joten primäärilainsäädäntöä tarvitaan ja päätös edetä tällä tavoin on mielestäni oikea. Tietenkin pahoittelen myös kuuteen edustaja Guerrero siitä, että Tämä on vain sopimus talouskurista, tämä ei ole sopimus finanssiunionista, joka osoittaisi valtioiden ja kansalaisten välistä solidaarisuutta, jota nyt mielestäni tarvitaan, jotta voidaan pelastaa euro. Joten en usko, että ratkaisu tähän mennessä menee riittävän pitkälle, jotta voitaisiin saada aikaan markkinoiden tai kansalaisten luottamus EU-hun, mutta se on tarpeen. Se ei kuitenkaan ole riittävän iso askel eteenpäin. Sopimuksen täytyy olla hyvin varovainen. Siinä kuvaillaan asioita, jotka ovat ainoastaan täydentäviä Lissabonin sopimukseen nähden, eivätkä ristiriidassa sen kanssa. Tämä sopimus helpottaa välineiden täytäntöönpanoa ja sellaisten prosessien täytäntöönpanoja, joita pidetään osana Lissabonin sopimusta. Ja jotka ovat ensisijaisia verrattuna tähän hallitusten välisyyteen. Mutta On monia hyviä asioita, jotka nousevat tästä pragmaattisesta lähestymistavasta. Pää asia on se, että sopimus, koska se on hallitusten välinen sopimus ja koska sen avulla päästään karkuun tästä tiukasta yksimielisyysvaatimuksesta, niin se voidaan saattaa täytäntöön jo ennen kuin kaikki valtiot ovat sen ratifioineet. Ja tämä on seuraus, jota voimme hyödyntää, kun etenemme aikanamme. uudistaaksemme Lissabonin sopimusta. Tästä syntyy sellainen ennakkotapaus, jota ei tule jättää huomiota. Tämä ensimmäinen luonnos ei välttämättä aina ole johdonmukainen sen kuuden säädöksen paketin kanssa, joka nyt astui voimaan. Mielestäni se, että se vaatii komissiolta erityisen tarkkaa valvontaa. Loppujen lopuksi komissio pystyy ainoastaan toimimaan allekirjoittajavaltioiden vaatimuksesta eräänlaisen herrasmiessopimuksen pohjalta, joka edellyttää erityisesti sitä, että kaikki osapuolet ovat valmiita toimimaan herrasmiesmäisesti ja olemaan yhteistyökykyisiä. On joitakin kysymyksiä, joissa komissio tulee näkemään sen sopimuksen perustuvan roolin rajoituksia johtuen tästä hallitusten välisyydestä – on joitakin ehdotuksia tässä luonnoksissa, joita en voi ymmärtää kyseenalaistamatta luonnoksen laatioita. Tuomioistuimen rooli on mielenkiintoinen, koska se yrittää hyödyntää artiklaa 273 EU-sopimuksessa, joka ei ole aikaisemmin hyödynnetty. Katsotaan, miten tuomioistuin tulkitsee uuden mandaattinsa tuomita tapauksissa, jotka yksi jäsenvaltio on nostanut toista jäsenvaltiota vastaan perustuen sopimusten merkitykseen. Tämä on erittäin mielenkiintoista. Se asettaa tuomioistuimen enemmän laisen federalistisen korkeimman oikeuden asemaan kuin mitä se on koskaan aikaisemmin ollut. Olen samaa mieltä edustaja Guerreran kanssa siitä, että artikla kansallista parlamenteista menee liian pitkälle ja väärään suuntaan. Ja selvästikin se on ristiriidassa 121 artiklan alakohdan 5 eh, kanssa, joka käsittelee Euroopan parlamentin roolia talous- ja raha-asioiden valvonnassa. On useita monia muitakin asioita, jotka voitaisiin varmaan nostaa esiin tänään, kun puhumme kollegojen kanssa, jotka ovat olleet tämän iltapäivän kokouksissa. Mutta pahoittelen sitä, ettei ole ollut mitään muutoksia keskuspankin mandaattiin antaa sille suurempi rooli kasvu- ja työllisyyspolitiikassa, joka olisi saattanut vahvistaa yritystä, niin vaikea kuin se onkin, federalistisempaa hallintoa kohtaan ja todellista finanssiunionia kohtaan se mahdollisuus, että se mahdollisuus, jota todella tarvitsemme. Joten meidän täytyy tehdä kovasti työtä, jotta voisimme seurata näiden neuvottelujen edistymistä, jotka saadaan päätökseen, jos kaikki menee suunnitelmien mukaan, hyvin nopeasti. Mutta uskon, että täysistunnon päätöslauselma tammikuussa on erittäin tärkeä osa tätä yhtälöä. Kiitoksia. Tämä viimeinen käytännön idea, nostan sen esiin, tämä päätöslausuma täysin, josta on ehkä ainoa mahdollisuus. Seuraavaksi edustaja Gargani. Presidente, io come il collega Guerrero do... Ensimmäinen henkilökohtainen vaikutelminen, koska minä vain muutama minuutti sitten sain tämän lu- suunnitelman. Olin mukana konferenssissa eilen ja tänään ja luin sen vasta äsken, luin sen vain ylimalkaisesti. Pyydän anteeksi, jos minun puheenvuoroni ei ole kovin syvällinen on hyvä, että puheenjohtaja kutsuu meidät kokoon 9. tammikuuta. Ja luin, että 9. tammikuuta meillä on todella mahdollisuus syventää tätä asiaa ja myöskin tietää näiden neuvottelujen lopputulos, joihin minä en valitettavasti voi osallistua. Tänä aamuna kuulin vasta tämän illan kokouksesta ja minulla on jo muita, muita asioita. Minun on mentävä Roomaan. Kuitenkin olen sitä mieltä, että meidän täytyy ottaa huomioon, ne kollegat sanoivat sen hyvin voimallisesti. Minä haluan sanoa sen ehkä vielä vähän selkeämmin. Me halusimme yhteisöllistä Eurooppaa ja siitä teimme ikään kuin ö, ähm, asian, jota edistimme täällä Euroopan parlamentissa. Uskon, että meillä on ollut jonkin, jonkin rooli viime vuosina, sanon tämä muille kollegoillemme. Olemme edistäneet, kannustaneet tähän prosessiin, jonka piti hallituksen välisyydestä mennä yhteisön menetelmää kohti. Perustuslaki, jonka teimme, ensimmäinen versio ja toinen, sen piti auttaa tässä. Nyt viime aikoina meillä on ollut tämä ranskalais-saksalainen akseli, joka ilmeisesti kyseenalaistaa tavallaan vaikeuttaa yhteisöllisen Euroopan luomista. Tämä on ehkä hiukan epäkunnioittavaa, mutta tänään kun katsoin tätä tekstiä, niin se on ihan selvästi hallituksen välinen, joten se ihan selvästi muodollisestikin muuttaa tätä tasapainoa, josta olemme puhuneet menneisyydessä. Ymmärtää kyllä, miksi Iso-Britannia oli mukana tässä, koska on syntynyt jonkinlainen jakolinja. Tietenkin Iso-Britannia ei ole halunnut integroitua, ei ole halunnut auttaa, mutta yhtä totta on, että erityisesti Ranskan puolelta on ollut halukkuutta jättää Iso-Britannia ulkopuolelle ja sitten on syntynyt tällainen hallitusten välinen sopimus. Eh, toimielinten välinen sopimus, mutta tämä toimielinten välinen sopimus aiheuttaa ensinnäkin ongelmia eh, parlamentille, tämä sen symbolinen eh, paikallaolo, niin se osoittaa, että parlamentilla ei todellakaan ole perustavanlaatuista merkitystä, vaan ainoastaan se on eräänlainen poliittinen foorumi ajatuksille, joita voidaan ehdottaa. Meillä ei ole tarvetta koska voimme sanoa tämän keskenämme. Parlamentin täytyy todellakin äh, pohtia tätä asiaa. Toimijoiden väliset sopimukset todella vahvistavat tätä Saksa-Ranska-akselia, mutta me tarvitsemme Saksaa ja Ranskaa, äh, jotka ovat uskottavia, koska kyse koska markkinat mm, asettavat Saksan ja Ranskan järjestykseen ja Saksa ja Ranska sitten yrittävät ottaa Euroopan mukaan. Ja minä, johtuen näistä asioista, että kollegat sanoivat, kun he varmasti lukivat tarkemmin tämän luonnoksen, Ja siksi minä luen nyt hiukan, puhun hiukan ylimalkaisesti. Minusta tämä on täydessä ristiriidassa Lissabonin sopimuksen kanssa. Miten meillä voi olla tällainen yhteisöllinen menetelmä samaan aikaan, kun on joidenkin jäsenvaltioiden, jotkut jäsenvaltiot tekevät sopimuksen keskenään, joihin voivat osallistua sitten myös muut euroalueen maat mitä ilmeisimmin, koska ei voida tehdä muutoksia sopimukseen, valitaan tämä oikotie, joka tosiasiassa ei vie meitä siihen tavoitteen, jonka puolesta työskentelimme. Sillä tässä tavoitteessa Euroopan parlamentilla täytyy olla tärkeä rooli ja juuri tässä vaiheessa parlamentti ei voida sivuuttaa. Minä en usko, että tämä tulee parantamaan talouskehitystä, koska budjettitasapaino, jota yritetään tavallaan pakottaa toteutumaan, koska vanhat sopimukset eivät sitä tehneet. Jo Maastrichtin sopimuksessa eh, tämä huomioitiin, mutta sitä ei sitten 20 vuoden aikana toteutettu. Joka tapauksessa tosiseikka on se, että me nyt eh, menemme taaksepäin ja yhteisöllinen Eurooppa ei nouse siiville. Meillä ei ole kehitystä, emmekä me pysty edes puolustamaan euroa valuuttana, koska emme saa toimielimellistä poliittista tukea joka takaisi tällaisen valuutan, jollaisen halusimme luoda. Sitoumus, joka tehtiin silloin, kun Prodi oli komission puheenjohtajana, että halutaan ennaltaehkäistä yhteisen valuutan ongelmat osoittavat, että vaikka me eh, halusimme tehdä perustuslain ja teimme sen, niin markkinoiden eh, voimallisuus ikään kuin hämärtää ne kysymykset, jotka, voisi olla eurooppalaisten valtioiden todelliset puitteet. Eh, oikeudellisten asioiden valiokunnassa tänä aamuna olin hyvin yllättynyt, koska, koska aikoinaan tilasimme tutkimuksen tuomareiden ja syyttäjien toiminnasta ja työstä niin siinä sanottiin, että 12 prosenttia Euroopan tuomareista ja syyttäjistä ei tunne yhteisön lainsäädäntöä. Si- 25 prosenttia kuitenkin ei tiedä, onko yhteisön lainsäädäntö etusijalla kansalliseen lainsäädäntöön nähden. Miksi sanon tämän? Siksi, koska oikeus ja toimielimet määrittelevät yhteisöllisen menetelmän, joka ei nyt käynnisty. Ja pitkän hallitusten välisen menettelyn ja perustuslain ja parlamentin impulssin kautta siitä olisi voinut tulla yhteisön menetelmä. Ehkä kyse on nyt talouskriisistä. Meillä on perusteluja, kuten kollegat sanovat, mutta tämä on aivan selvästi askel taaksepäin ja yhteisöllinen Eurooppa jos on menossa taaksepäin ja jos tämä sopimus astuu voimaan, tai eihän se varsinainen sopimus ole yhteisymmärrys, niin silloin me todella menemme monta askelta taaksepäin. Kiitoksia. Edustaja Bruns. Thank you. Um, <clears throat> the draft agreement uh, begins in the Kiitoksia. Sopimusluonnos alkaa ensimmäisessä kappaleessa todeten, että sopimusosapuolet, eli 17 plus 6 mahdollisesti, ovat velvoittuneita Euroopan unionin jäsenvaltioina hoitamaan talouspolitiikkansa. Ajattelin naivina ehdottaa, että tuollainen velvoite syntyisi sopimusosapuolina, mutta sitä velvoitetta ei syntyisi jäsenvaltioina. Yllättyneenä katsoin kuitenkin artiklaa 121 ja saatatte yllättyä, että en opittele näitä artikloita suinkaan ulkoa EU-perustamissopimuksista, joten joudunkin ihan katsomaan sitä ja näin. Että siinä todellakin esitetään velvoite kaikille jäsenvaltioille pitää talouspolitiikkaa yleisen tarkastelun kohteena. Sen näkee, miten pitkällä harmonisoinnissa on menty, paljon pidemmälle kuin pelkän budjettiharmonisoinnissa. Lisäksi euroalueen tavoitteena ja muiden jäsenvaltioiden tavoitteena on ottaa tämä asia huomioon. Se saattaa olla 26 jäsenvaltion äh, äh, velvoite, ei kuitenkaan vielä 27, ennen kuin se sitten sisällytetään Euroopan unionin lainsäädäntöön, se on yksityisoikeudellinen sopimus, ei virallinen sopimus. Vaikka joudun kyllä sanomaan, että pääministeri Cameronin intressit olivat aivan pragmaattisia, eivätkä periaatteellisia. Kymmenessä kappaleessa sanotaan, että Euroopan komissio, kun se tarkastelee ja valvoo budjettivelvoitteita tämän sopimuksen nojalla, toimii toimivaltansa puitteissa 121, 126 ja 136 nojalla. Onko komissiolla mahdollisuutta näiden artikloiden puitteissa valvoa ja jopa täytäntöönpanna sellaisia säännöksiä sopimuksesta, joka ei ole sopimus, vaan on yksityinen sopimus 17, mahdollisesti 23 jäsenvaltion välillä? Vaikuttaa siltä, että kun 121 ja 126 soveltuvat kaikkiin jäsenvaltioihin, niin 136 alkaa soveltuen alussa vain eurovyöhykkeen maihin kapassa 11 todetaan, että sopimus on artiklan 4 alaosa 3 mukainen, joka koskee Euroopan unionia. Kattaako se yksityiset sopimukset joidenkin jäsenvaltioiden välillä, vaan ei kaikkien? Ja lopuksi kappale 24, en tiedä, ettekö mukaan. Siinä sanotaan, että jos sopimusosapuoli lähtee siitä syystä, että että toinen osapuoli ei ole noudattanut artikan kolme alakohdan kolme säännöksiä. Onko tuomioistuimella toimivaltaa täytäntöönpanna yksittäissopimuksia joiden jäsenvaltioiden, mutta ei kaikkien välillä? Yhteenvetona vaikuttaa siltä, että tämä sopimus on vähän niin kuin laki, jota voidaan täytäntöönpanna vain lain rikkojien suostumuksella. Merci, Monsieur le Président. Euh, je m'exprimerai également. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Minä otan kantaa myöskin henkilökohtaisesti ja vähän nolostuneena, niin kuten kollegatkin siitä, että esittelemme ei voi olla täällä kokouksessamme läsnä. Henkilökohtaisesti olen ilahtunut tärkeästä poliittisesta sopimuksesta, joka saatiin 9.12. Euroopan neuvostossa mutta olen kovin hämmentynyt siitä juridisesta tulkinnasta, jota tällä hetkellä ehdotetaan. Kiinalaisessa filosofiassa, taoismissa, on sopimus, ei siis diplomaattista mielessä sopimus, vaan filosofisessa mielessä, jonka nimi on täydellisen tyhjiön pieni sopimus. Me olemme siellä. Nyt me olemme siellä. Minä en näe mitään juridista tässä tekstissä. Sopimusosapuolet tekevät lupauksia, ne sitoutuvat toimimaan, mutta eivät toimi. Sitoutuvat toimimaan. Joko Lissabonin sopimuksen puitteissa hyödyntäen vahvistettua yhteistyötä mutta tarvitaanko uutta sopimusta, kun halutaan sanoa, että käytetään olemassa olevan sopimuksen säännöksiä? Tai, ja tämä on vielä tärkeämpää, sitoutuvat toimimaan, jotta voivat ottaa käyttöön uusia säännöksiä kansallisessa perustuslaissa. Mutta todellinen päätös silloin ei tapahdu perussopimuksessa, vaan se tapahtuu silloin, kun kansallisia perustuslakeja muutetaan. Eli kysymys on sitoumuksesta lupaukseen. Ja se on sitoumus, joka ei sisällä minkäännäköisiä sanktioita, jos joku maa allekirjoittaa sopimuksen, ratifioi sen, eikä muutakaan perustuslakiaan, mitään ei tapahdu. Eli ei tämä mitenkään juridista ole. Tämä on kirjoitettu ja haluttaisiin, että allekirjoittaisiin sopimusmuodossa asian, joka on lupaus ilman mitään sanktiota, jos sitä ei täytetä. Kysymys on siitä, että jäsenvaltiolle annetaan mahdollisuus esittää asia tuomioistuimeen. 173 artikla sopimuksessa mahdollistaa tämän. Mutta tässäkään ei nähdä mikä oikein sanktion kunnolla. Jos jäsenvaltio, otetaanpa nyt tässä vaikka Saksa, ihan hatusta, päättää seurata päättää viedä toisen eurovyöhykkeen jäsenvaltion tuomioistuimeen siitä syystä, että tämä ei ole noudattanut niitä sitoumuksia, joihin se on tarttunut ja ottanut ne kansalliseen perustuslakiinsa niin mikä on tuomioistuimen toimivalta? Voiko se mitätöidä kansallisen budjetin? Minusta se vaikuttaa ihan oudolta ja vaikealta. Ja näin jälleen kerran minusta tuntuu siltä, että kyseessä on mahdollisuus, joka sopimuksen otetaan, mutta jossa ei ole mitään konkreettisia sanktioita. Kysymys on parlamentaarisista valiokunnista, joka on pätevä. Sanotaanko sopimuksessa mukaan näin? Tavallisesti sanotaan, että parlamentti on toimivaltainen, komissio on toimivaltainen, jäsenvaltio on toimivaltainen, mutta parla- Euroopan parlamentin päätettävissä sitten on, mikä valiokunta on toimivaltainen. Ja pyydetään näitä to- valiokuntia työskentelemään yhteistyössä. Ei tämä nyt mikään kansainvälisen, oikeuden, kansainvälisen sopimuksen muotoilu ole. Jos ne eivät tee yhteistyötä, niin mitä sanktiota ei seuraa siitä. Ja lopuksi sitten eurohuippukokouksen käyttöönotto. Ei siinä mitään ongelmia ole, että se mainitaan sopimuksessa, mutta se voidaan tehdä aivan yhtä hyvin mainitsematta sitä sopimuksessa. Kaikkein mielenkiintoisinta ja innovatiivisinta tässä sopimuksessa on, aivan kuten kollega totesi, mahdollisuus siihen, että tämä teksti tulee voimaan sen jälkeen, kun se on ratifioitu hieman yli puolten äh, eurovyöhykkeen jäsenvaltioiden toimesta. Ja näin voidaan toivoa, että tämän avulla saadaan aikaiseksi sellainen ajatustapa, joka voisi sitten laajentua koko yhteisösopimukseen. Viimeinen sopimus, Lissabonin sopimus, on se, joka on voitu hyväksyä yksimielisesti. Enää koskaan ei tule yhteisösopimusta, joka hyväksytään yksimielisesti 28 toimesta tai enemmän. Eli tämä on mielenkiintoinen uudistus, mutta tällä hetkellä se ei sovellu kuin tähän sopimukseen. Ja lisään, että mitä tapahtuisi, jos yhdeksän euron maata sopimuksen ratifioituaan jos havaitaan, että kaksi, kolme, neljä maata niiden joukossa, joista jotkut ovat erityisen tärkeitä, ovat loppujen lopuksi epäonnistuneet perustuslakimuokkauksissaan. Eli eivät ole onnistuneet täytäntöönpanoon. Soveltavatko muut sitten sitä? Mitä se merkitsisi? Eli olen kyllä aika hämmentynyt tämän tekstin edessä, enkä näe mitä se oikein tuo se ero, joka on sillä merkityksellä, joka annetaan yhdeksännevesen valtion poliittiselle sopimukselle ja sen juridiselle äh, tulkinnalle, joka on kovin ontto, vaikuttaa siltä, että se ainakin johtaa siihen, että meidän kannattaa julkisesti keskustella näistä kysymyksistä parlamentaarisessa asiayhteydessä. Ja vaikka on selvää, että kyseessä on kansainvälinen sopimus, hallitusten välinen sopimus, niin Euroopan parlamentti ei sitä kuitenkaan ratifioi, vaikka tietysti joitakin kollegoita pyydetäänkin osallistumaan niihin elimiin, jotka tätä sanamuotoa muokkaavat. Mutta tietysti siitä kannattaa Euroopan parlamentin täysistunnossa keskustella, ehkäpä myös kansallisissa parlamenteissa, jossa sitten Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien väliset valtuuskunnat voivat asiasta keskustella yhdessä, mutta mielestäni me emme voi tyytyä siihen, että työryhmä sitä vain kehittelee. Viimeinen kommentti ja viimeinen kysymys, koska minulle ainakin tästä tekstistä herää paljon kysymyksiä. Meidän täytyy pohtia sitä, mikä yhteys on poliittisen aloitteen välillä, jonka puheenjohtajakokous teki, päätöksestä joku puheenjohtajakokous teki viime viikolla, jos ymmärsin oikein, niin puheenjohtajakokous päätti, että parlamentti itse helmikuussa voisi ryhtyä aloitteeseen, aivan kuten Lissabonin sopimus mahdollistaa, käynnistää uuden sopimuk- Euroopan perustusopimuksen kehittelyn? Toimiiko se yksin vai onko sen tavoitteena täydentää tuota sopimusta, parantaa sitä? Onko kysymys uudesta aloitteesta? Uskoakseni perustuslainen valiokuntamme esittää näkemyksensä tästä asiasta, jotta voidaan välttää ristiriitaisia lähestymistapoja. Grazie, come sempre, le sue osservazioni, onorevole Kiitoksia. Kuten aina, teidän kommenttinne ovat eh, erittäin hyödyllisiä ja tarkkoja. Edustaja Angu. Thank, thank, thank you very much. Kiitos puheenjohtaja. Meidän pitäisi nyt muistuttaa itseämme siitä, että perussopimuksen muutoksia ei ole tullut. Sillä päätettiin, että niitä ei tulisi, sillä tässä Euroopan unionissa edelleen toimielimiä, jotka ö, riippuvat yksimielisyydestä, ja tätä ei saatu aikaiseksi, ja EUn pitäisi ö, kunnioittaa tätä päätöstä eikä yrittää löytää ö, kiertoteitä. Nyt sitten nyt sitten useat jäsenvaltiot kokoontuvat yhteen puhumaan tulevaisuudestaan, mutta tämä on heidän valuuttansa eikä meidän. Hallitusten välisyys tarkoittaa sitä, että jäsenvaltiot äänestävät yhtenä ryhmänä, ne ovat kuin yksi maa, sillä EUlla, eurolla on ö, tulevaisuus vaan, jos se on kuin yksi maa. EUn pitää reagoida näihin kehityksiin. EU ei ole osa näiden hallitusten päätöksentekomenettelyä. Me Euroopan parlamentin jäsenet tässä hallitusten välisessä keskustelussa ö, olemme sellaisessa ö, roolissa, että kansallisten parlamenttien jäsenet tekevät päätökset. Me emme näitä päätöksiä tee, eikä meidän pitäisi edes sitä yrittää. Olen erityisen huolissani Euroopan unionin tuomioistuimessa. Tuomioistuimen pitäisi suojella perussopimuksia, eikä sitä pitäisi kaapata suojelemaan sopimuksia, jotka tietyt jäsenvaltiot tekevät. Kysymyksiä on useita. Ensinnäkin, mitä säännöksiä Mitä säännöksiä tai tuomioistuimen päätöksiä, miten ne koskevat EUn, EUn ulkopuolisia maita? Minkälaisia Entä sitten, ovatko kaikki, onko kaikilta 27 jäsenvaltiolta pyydetty lupaa tällaiselle toiminnalle? Onko tehty minkälaisia arviointia siitä, mitä tämä kaikki maksaa veronmaksajille? Ja jos ei ole tehty, niin miksi ei ole tehty? Minun pitää ehkä toistaa tämä vielä muutaman kertaakin, kun me pidämme valiokuntien yhteiskokouksen. Eli aion tämä vielä toistaa. Kiitoksia, edustaja Anju. Edustaja Rangel. Merci, monsieur président. Euh... Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Näin alkuun selvitän, mitä haluan sanoa, koska en voi osallistua Ekon valiokunnan pide, kanssa pidettävän kokoukseen, koska meillä on puoluekokous ja minun täytyy pitää siellä puhe viimeistä, viimeaikaista eurooppalaisesta kehityksestä ja en voi näin ollen olla poissa kello viiden, tai siis en voi olla paikalla kello viiden tai puoli kuuden jälkeen. Ja koska en voi osallistua tuohon ekokokoukseen, niin haluaisin todeta, että en ymmärrä, että se, että parlamentti parlamentti on asettanut Ekonin jäsenet toiseen asemaan kuin Afkon asemaan. Tämä on tietysti vain protokollaan liittyvä kysymys, se ei ole erittäin tärkeä, mutta olisi aivan oikein jakaa paikat, puolet ja puolet. En tiedä, mikä tähän on syynä. Mutta miksi perustuslailliset kysymykset ei ole, eivät ole samalla tasolla kuin taloudelliset kysymykset? Ja se selvittää sitä, miksi, mikä on se syy, miksi meillä on sopimuksia, jotka eivät ole juridisia luonteeltaan. Sillä silloin kun taloustieteilijät tekevät sopimuksia, me saamme taloudellisia sopimuksia emmekä mitään juridisia sopimuksia. Se on se syy tähän. Minä haluan sanoa, että minulle tämä on aivan yhdentekijä. Minä en ole täällä paikalla, mutta olen sitä mieltä, että Afkon arvokkuuden mukaista on se, että se tulee kohdelluksi samalla tavalla parlamentin taholta kummankin valiokunnan edustajia pitäisi olla paikalla, eikä ensin Ekonin ja sen jälkeen sitten Afkon edustajia. No tällaisen pelkästään symbolisen kommentin jälkeen haluaisin todeta, että myös olen kovin huolessani tästä sopimuksesta. Sanoisin, että se on jonkunnäköinen soft law-sopimus, sillä en näe millä tavalla sitä voidaan täytäntöön panna. Ainakaan näitä luonnoksia. Kyseessähän on siis pelkkä ehdotus. Tämä muistuttaa minua kauppaoikeuden instituutiosta, jossa jaetaan tällaisia sopimuksia. Ikään kuin tällainen epävirallinen sopimus joidenkin sidosryhmien välillä, joiden avulla, jonka avulla vaikutetaan kauppayhtiön hallintoon. Eli ei juridisesti sitova tästä osin. Se on siis analyysini tästä luonnoksesta, mutta tämän päivän selvitysten jälkeen ehkäpä kollegamme ovat onnistuneet ymmärtämään paremmin sitä, mitä tällä asiakirjalla laittaa takaa. Ja uskoakseni voimme sitten olla paremmassa asemassa, kun haluamme kommentoida ja pyrkiä ehdottamaan parannuksia Minulla on kaksi päähuolta. Yksi on se, että mikä on sanktioiden luonne. Olemme kuulleet paljon sanktioista kuukausien ajan. Kun tätä nyt luetaan, niin ei ole mitään käsitystä siitä, mitä tarkkoja sanktioita on, tässä on ajateltu. Ovatko ne neitä, jotka löytyvät tuosta normaalimenettelystä? Eli mitään uutta ei ole. Tai onko uuden tyyppisiä sanktioita? Tämä on tärkeää pitää mielessä, koska vaikka voisinkin hyväksyä tämä 17 euron vyöhykkeen jäsenen ja ehkäpä 26 jäsenen Euroopan unionin sopimuksen. Aivan kuten Andrew Duff sanoi, niin se oli ainoa tapa edistyä. Niin En hyväksy sitä, mm, että kiennettiin äänestys joiltakin maalta silloin, kun ne olivat rikkomusmenettelyssä. Sitä me voi hyväksyä, se on ehdottomasti kaikkea sitä vastaan, joka on jonkinlainen juuriden lähestymistapa. Jopa liittovaltioissakaan näin ei tehdä. Olen siis hieman huolissani. Ehkäpä jos joku kertoo meille, että sanktiot ovat niitä, jota on jo katsottu, niin, niin silloin tässä ei ole ongelmaa. Jos ne ovat uusia, niin silloin pitäisi tietää, mitä sanktiota on kyseessä sitten. Olen myös huolissani hieman, vaikka en olekaan joidenkin euroskeptisten kollegoiden kanssa samaa mieltä, jotka ovat jo puhuneet, niin olen huolissani, se on totta. Euroopan yhteisen tuomioistuimen roolista. On tärkeää, että tuomioistuin on ennaltaehkäisevämmässä roolissa se, mikä on tärkeää nimenomaan tällaiselle federalistiselle korkealle oikeudelle, niin että se on aktiivisemmin mukana tehtävässä. Mutta kaksi asiaa mm, on, jotka ovat vaarallisia. Yksi niistä on se, että luonnollisestikin Euroopan yhteisön tuomioistuimen täytyy noudattaa sopimuksia. Muussa tapauksessa se menettää ainakin moraalisen auktoriteettiinsa, ei pelkästään juridista sellaista. Sitten minua aina huolettaa hieman, tai olen aika huolissani, siitä, mikä liittyy juridiseen riippumattomuuteen. Se on nimittäin niin tärkeää, että tavallisesti Tuomioistuimen ei tulisi puuttua poliittisiin kysymyksiin. Enkä ole varma, sillä tässä tekstissä me emme voi olla mistään varmoja. En ole varma, että onko meillä täällä jonkunlainen poliittinen interventio perustuslaista tuomioistuimessa sanoisin jos nyt tässä näin kohtelisin tätä Euroopan tuomioistuimen roolia. Nämä kaksi kommenttia siis ovat niitä, joita haluaisin painottaa. Ensinnäkin luonne, jota sanktioilla on. Toiseksi tuomioistuimen rooli sopimusten vartijana ja poliittisesti neutraalina toimielimenä. Grazie, onorevole Rangel, ancora. Kiitoksia, edustaja Rangel. Sitten meillä on vielä Hepner. Ja, herzlichen Dank. Niin. Kiitos puheenjohtaja, hyvät kollegat. Minun täytyy tunnustaa ensinnäkin, että minä olin iloinen, että, että saatiin edes jokin ratkaisu aikaiseksi tai tulos aikaiseksi. Sehän ei ollut välttämättä selvää. Ja minä olen tyytyväinen myös näihin ö, aie ilmoituksiin. Enemmästä tässä ei ole kyse. Jäsenvaltiot vain ilmaisivat aikomuksensa hoitaa julkisen talouden vakaus paremmin, mutta tämä tulos on kuitenkin katastrofi unionille, sillä tämän huippukokouksen toimijat nyt ovat lähteneet sille tielle, että romautetaan ö, yhteisömenetelmä ja näin vaarannetaan koko Eurooppa ja unioni. Meidän tehtävämme pitää olla siinä, että saamme nämä palaset koottua ja saamme tämän koko järjestelmän demokraattisesti kestävälle pohjalle. Niin, niin, että ei tarvitse enää keskustella perussopimuksen muuttamisesta. Tämä sopimus jättää enemmän kysymyksiä avoimeksi kuin mihin se vastaa. Monet kollegat ovatkin jo maininneet monia seikkoja, joten en tässä toista kaikkea. Haluan vain puuttua muutamaan pääkysymykseen. Esimerkiksi tämä suhde olemassa olevaan lainsäädäntöön. Tässä on ö, kyllä päällekkäisyyksiä tai rinnakkaisuuksia, mutta kongruenssia ei ole määritelty. Eli mikä lainsäädäntö pätee vai, haluaako, vai voiko tämän vain itse päättää? Ö, tässä on sellainen muotoilu, joka herättää sellaisen vaikutelman, että olemassa olevalla EU-sopimuksella on ensisijaisuus, mutta jos näin on, niin tässä tätä muotoilua olisi pitänyt tässä syntyneessä sopimuksessa välttää, sillä se antaa sen sisällölle toisen ö, tarkoituksen. Tällä, tässä kohdassa minun pitää siis kysyä, mitä, mitä tehdään esimerkiksi näillä uusilla elimillä, esimerkiksi tällä euroalueen huippukokouksella. Jos siis tämän ratifioi jopa osa jäsenvaltioita, ja näinhän tämä tulee olemaan, niin miten tällainen uusi elin pitää ymmärtää? Sopimus, sopimuksessa on tämä määritelty niin, että kaikki, ovat, jotka ovat luvanneet allekirjoittaa sopimuksen, ovat osa tätä elintä. Nyt tässä sitten pitää kysyä, miten EUn toimielimet otetaan mukaan. Voiko, voi, voidaanko tällaisella yksityissopimuksella tai rinnakkaissopimuksella eh, niin sanottu sivuttaa toimielimiä ja millä oikeusperustalla tämä tapahtuu. Ja sitten lisäksi pitää kysyä, näistä kansallisista järjestelyistä. Pitäisikö tässä todella toimia niin, että jokainen kansallisvaltio on ö, naapurinsa tai mun jäsenvaltion valvoja? Ja, ja tässä valvonnassa voidaan sitten päätyä siihen, että jäsenvaltio nostaa kanteen toista vastaan tuomioistuimessa. Ja tässä voidaan kysyä, eikö tämä, tätä voisi hoitaa komissio ja niin poispäin. Tällaisia kysymyksiä on meidän käsittelyllemme täällä ja tässä olen samaa mieltä monien kollegoiden kritiikin kanssa. Me olemme perussopimusvaliokunta ja asioiden valiokunta. Meidät on tähän tehtävään valittu, kansalaiset ovat meidät valinneet, me edustamme kansalaisia ja me ja nyt tällä hetkellä keskeisiä perussopimusasioita päätetään ilman meitä. Tämä ei ole Lissabonin sopimuksen hengen tai sisällön mukaista. Lissabonin sopimus määrää myös sopimusten jatkosta ja käsittelystä. Meille suhde olemassa olevaan lainsäädäntöön, olemassa oleviin toimielimiin on tärkeä kysymys, johon pitää saada vastaus. Meille tärkeää tässä on se, että, että kaikki hoidetaan primaarilainsäädännössä. Tässä pitää käsitellä esimerkiksi tiiviimpää yhteistyötä. Mitä, mitä sitten pitäisi ö, käsitellä ö, muissa sopimuksissa, tällaisissa ulkopuolisissa sopimuksissa pitää selvittää. Tämä nämä ongelmat, jotka voivat romahduttaa Euroopan unionin, ne pitää saada nopeasti ratkaistua ja meidän pitää kehittää yhdessä arkkitehtuuri. Ja tätä arkkitehtuuriahan suunnitellaan tällä hetkellä unionin ulkopuolisesti niin sanotusti. Euroopasta pitää tulla pitkä, pitkällä aikavälillä yksi yhtenäinen talo, joka perustuu oikeudelle – eikä, eikä tällaisille, ö, tällaisille mielipiteille, joita kuulemme, ö, kuulemme tietyistä kaupungeista. Tämä ei ole yhteisen Eurooppamme mukainen idea. Tänä iltana meidän pitää myös puhua siitä, miten ne, jotka, jotka Euroopan parlamentin puolesta pääsevät mukaan keskusteluihin, meidän pitää kuulla, miten he näkevät roolinsa ja meidän pitää sitten päättää, miten, mikä parlamentin rooli on tässä kaikessa. Kiitos. Kiitoksia teillekin. Ja viimeisenä puhujana minulla on täällä edustaja Sayer. Thank you. Thank you very... Kiitoksia oikein paljon puheenjohtaja mahdollisuudesta puhua. Ja kuten muut kollegat, minäkin olen huolissani siitä, että meillä oli hyvin vähän aikaa tutkia tätä asiakirjan luonnosta. Tämä tarkoittaa, että me voi tehdä mitään pitkälle vieviä johtopäätöksiä tästä syystä haluaisin aluksi sanoa, että monet tässä huoneessa ovat samaa mieltä päätavoitteesta, nimittäin että Eurooppa pitää pelastaa tästä kriisistä, täytyy löytää teitä ja välineitä Euroopan unionin puitteissa, pelastaa euro, taata, että Eurooppa toimii tehokkaalla tavalla ja että selvitään tästä kriisistä meidän täytyy päästä yhteisymmärrykseen tästä, että meidän täytyy vahvistaa toimielinten kapasiteetteja ja itse unionia, niin jotta tämä voi toteutua. Ensinnäkin haluaisin kuitenkin sanoa, että olen samaa mieltä monien kollegojen kanssa siitä, että on paljon olemassa olevia välineitä jo, joita voimme käyttää tässä prosessissa, joita meidän tulisi hyödyntää entisestään. Erityisesti tämä parlamentti tarjoaa joitakin kuuden säädöksen paketin yhteydessä hyvin paljon tärkeitä elementtejä, jotka todella voisivat johtaa asian käytännönläheiseen ratkaisuun. Jos tämä kaikki pannaan sopimuksen muutoksen puitteisiin, niin olemme aika kaukana tästä tavoitteesta, joka on siis Euroopan unionin pelastaminen, europelastaminen. Tänään ovat ne vaihtoehdot, jo, tämä on se vaihtoehto, jonka pääministerimme ja presidenttimme ovat valinneet, mutta oikeudellista ja perustuslaillista näkökulmasta mielestäni me valitsemme hyvin epämääräisen tien, joka aiheuttaa enemmän ongelmia, joihin ei voida löytää ratkaisua tässä vaiheessa. Ensimmäinen on tämän sopimuksen muoto. Olen iloinen, että jonkinlainen muoto on löydetty en kuitenkaan ole tyytyväinen tähän muotoon. Lähtien siitä, että tässä itse asiassa siirretään syrjään yhteiset toimielimet. Ja tietenkin parlamentin näkökulmasta erityisesti Euroopan parlamentti siirretään syrjään tästä prosessista. Tämä on asia, joka täytyy huolestuttaa meitä hyvin paljon, että tämä, parlament, tämä sopimus se muoto on sellainen, että se jättää toimielimet ulkopuolelle ja me emme tiedä, että jos me aloitamme tällä tiellä, niin kuinka pitkälle voimme mennä. Koska Euroopan unionissa on ollut ongelmia, kriisejä on ratkaistu ennakkotapauksiin ja jos ennakkotapauksia seurataan, niin sitten se tarkoittaa loppujen lopuksi Euroopan unionin täyttä hajoamista, koska jos me katsomme tämän hallitusten välisen sopimuksen sisältöä, se ottaa Euroopan unionin jäsenvaltioiden tai tiettyjen jäsenvaltioiden suvereniudesta paljon suuremman lohkon pois kuin perussopimukset ja alkuperäiset sopimukset, koska niissä on takuunsa ja ne liittyvät myöskin valtioiden perustuslailliseen perinteeseen. Suurimmassa osassa jäsenvaltioita on erityismenettelyjä, miten sopimuksia muudetaan. Kaikki tiedämmekin, no e- Espanjasta en tiedä, mutta Irlannilla, Irlanti esimerkiksi tarvitsee per, kansanäänestyksen asiasta. Ja nyt haluan itsekäs, tämä parlamentti vain vähän aikaa sitten kritisoi Unkarin perustuslakia siitä, että se valmisteltiin ainoastaan yhdeksässä kuukaudessa. Nyt sopimus, joka vaikuttaa joidenkin jäsenvaltion suverenisuuteen, eh, joka menee tähän suuntaan, niin se on luotu vain kolmessa neljässä kuukaudessa ilman kunnollista keskustelua. Minun mielestäni meidän pitäisi parlamenttina nostaa se ainakin esiin niin, että me ainakaan sitten eh, tällaisten uudenlaisten standardien loukkuun. Jos nyt mainitsen tämän perustuslain, jota on niin kovasti kritisoitu täällä parlamentissa ensimmäistä kertaa, ottaa käyttöön velkajarrun, että velkaa ei saa nostaa, on perustuslaillisia sanktioita, mutta tämä parlamentti kritisoi nimenomaan sitä, miten me sovellamme sanktioita. Ja tämä johtaa meidät nyt kysymykseen sanktioista, jonka monet kollegat ovat nostaneet esiin. Miten me koordinoimme näitä sanktioita kansallisessa lainsäädännössä, jos ensimmäinen valtio, joka on sen tehnyt omassa perustuslaissaan ja ottanut käyttöön välineen, jota monet muut voisivat myöskin hyödyntää, niin sitä maata on juuri kritisoitu tämän parlamentin taholta. Uskon, että tämä oli virhe tältä parlamentilta ja se ei ehkä kunnolla lukenut tämän maan perustuslaki. Jos kollegat ovat kiinnostuneita, niin mielelläni sen heille välitä, mutta meidän on varottava tekemästä ennakoituja tuomioita. No menen nyt sitten itse asiaan takaisin. Tässä tapauksessa ei ole myöskään mitään perinteistä tapaa miten tällaisia päätöslausumia käsitellään kansallisissa parlamenteissa. Nyt kyse vain siitä, että on neljän kuukauden keskustelut, vai joitakin maita, erityisesti minun maatani, kritisoitiin siitä, että pääministeri sanoi, että hän haluaa viedä tämän asian kansalliseen parlamenttiin. Minusta tätä ei voida mitenkään hyväksyä. En usko, että meidän täytyy järjestää kansanäänestystä tästä maassani, mutta ainakin kansallinen parlamentti jonka toimivaltuudet ovat paljon rajoitetummat kuin sopimuksessa, niin sitä tulisi kuulla, eikä sitä pitäisi vain hyväksyä yön yli jonkinlaisessa puitesopimuksessa. Kuten näette, tämä sopimus ei ole laisinkaan tyydyttävä, vaikka sitä katselee vain muutaman viikon kuluttua. No niin, lopuksi toivon, että voimme parantaa tätä, voimme selvitä tästä, voimme löytää perustuslaillisen ratkaisun. Meidän valiokuntamme on erittäin tärkeä tässä ja olen sitä mieltä, että meidän täytyisi tehdä myös erittäin läheistä yhteistyötä Ekon valiokunnan kanssa. Ja olen samaa mieltä kollegojen kanssa, että meidän tulisi antaa muoto ja heidän tulisi antaa sisältö. Me olemme vastuussa perustuslaillista menettelyistä, ettei niissä jätetä ulkopuolelle EUn toimielimiä, ja he ovat vastuussa sisällöstä, että miten nämä tavoitteet saavutaan, jotka meidän on saavutettava. Joten toivotan menestystä kollegoille, ja meidän tulisi pitää pää viileänä tässä yhteydessä. Kiitoksia. Bene, abbiamo... Hyvä. Me olemme keskustelleet yli tunnin ajan, noin tunti 20 minuuttia, aiheesta, joka tulee vielä eh, meitä pohdituttamaan useaan otteeseen. Täällä on ollut muutama myönteinen, muutama kriittinen kommentti. Nyt meidän täytyy sitten pohtia tätä myöskin joulun aikaan. Mutta joka tapauksessa tänä iltana tapaamme nämä kolme edustajaa ja voimme ehkä vähän paremmin suunnata ajatuksiamme pohjaten siihen, mitä he meille kertovat. No niin, sitten menemme esityslistan seuraavaan kohtaan. Ja keskustelu siis jatkuu yhteiskokouksessa Ekonin kanssa. Menemme seuraavaan kohtaan, jossa minä olen esittelijänä Euroopan parlamentin työjärjestyksen 87a ja 88 artiklan muuttamisesta. Kuten tiedätte, Lissabonin sopimus on uudistanut syvällisesti, Näitä kutsuttiin ennen komitologiajärjestelmäksi. Tänä päivänä Lissabonin sopimus sen 290-91 artikla määrittelevät, että lainsäädäntöä voidaan delegoida. Italiassa sanottaisiin näin. Täällä on järjestelmä on myös toisissa valtioissa, mutta itse asiassa Lissabonin sopimuksessa sitä kutsutaan Lissabonin sopimuksessa ei voida puhua laeista. Lait ovat vain sellaisia, joita tekevät parlamentti, vaan säädös, ja säädöksellä voidaan antaa komissiolle oikeus antaa, de, siis antaa delegoituja säädöksiä. Ja 290 artiklan mukaisesti tämä tätä täytyy parlamentin tarkistella. Ja parlamentilla on oikeus muuttaa sitä ja pyytää komissiolta uutta säädö, lainsäädöstä, tai sitten se voi kaataa tämän delegoidun säädöksen. Tältä pohjalta olemme suunnitelleet muuttavamme työjärjestystä, ja tämä koskee myös täytäntöpanosäädöksiä. Tämä on myöskin Lissabonin sopimuksen 291 artikla, jossa määritellään se, että komissio voi antaa niin kutsuttuja täytäntöönpano määräyksiä, joilla voi olla yleinen yleinen vaikutus ilman, että odotetaan, että valtiot siirtävät kansalliseen lainsäädäntöön eurooppalaiset säädökset. Nyt meidän täytyy luoda järjestelmä, jonka avulla parlamentilla olisi vielä viimeinen sana eh, näiden delegoitujen säädösten ja täytäntöönpanoa eh, säädösten oikeudellisuudesta, mutta sen täytyy kuitenkin olla myös eh, nopea järjestelmä, koska Tällaisista syistähän yleensä tällaisia säädöksiä käytetään. Nyt järjestelmä on varsin yksinkertainen. Minä olen esittelijänne. Ehdotan, että uudistetaan 87a-artiklaa ja 88-artiklaa ja e, että lisätään vielä 88a-artikla. Tämä 88a, uusittu 88a-artikla tarkoittaa delegoitujen, koskea delegoitujen säädösten valvontaa ja siis 88 koskee näitä täytäntöönpano säädöksiä. 88a koskee sitä, että jos täytyy noudattaa, täytyy noudattaa työjärjestyksemme 50 tai 51 artiklaa. Mitä silloin tehdään? No, delegoitujen säädösten kohdalla puhemies kertoo tästä vastaavalla valiokunnalle. Vastaavalla valiokunnalla on mahdollisuus nimittää esittelijä ja tehdä, es, tehdä mietintö. Tämä mietintö, sillä voidaan tehdä muutoksia delegoitun säädökseen tai kaataa delegoitussäädös peruuttaa se kokonaan. Mutta voi olla, että valiokunta onkin sitä mieltä, että tämä delegoitussäädös on ihan hyvä, sitä ei tarvitse muuttaa, niin siinä tapauksessa se voi toimia kahdella tavalla. Toisaalta se voisi pelkästään olla käsittelemättä asiaa siinä vaiheessa, kun valiokunnalla kerrotaan tästä delegoidusta säädöstä, niin alkaa tietty määrä aika parlamentaariselle valvonnalle. Jos vastuuvaliokunta antaa määrään kulun umpeen, e, se voi antaa sen kulua umpeen ilman, että mitään tapahtuu, tai se voi päättää, e, että se e, ei aio vastustaa tätä delegoitua säädöstä ja ilmoittaa sen. Parlamentti voi tietenkin myös kokonaisuudessaan ottaa kantaa tilanteeseen. Jos valiokunta nimittäin esittelijän tekee mietinnön, joka menee parlamentin täysistuntoon, niin silloin koko parlamentti voi ottaa asian kantaa. siinä tapauksessa, että vastuuvaliokunta päättää olla tekemättä päätöstä antaa vain määräajan kulua umpeen, niin siinä tapauksessa parlamentin puhemies voi nostaa asian esityslistalla joko yhden parlamentin ryhmän vaatimuksesta tai 40 jäsenen vaatimuksesta. Tässä, tällä tavoin koko parlamentti on loppujen lopuksi viimeinen tuomari tässä asiassa. Jos sitten valiokunta ilman varauksia hyväksyy tuon delegoidun säädöksen, niin siinäkin tapauksessa parlamentin puhemies voi puuttua asian tiet, poliittisen ryhmän tai tietyn määrän jäseniä pyynnöstä, että tämä asia otettaisiin esityslistalle. Tässä tapauksessa mm, määräajat ovat hyvin tiukat, jotta menettely menisi hyvin nopeasti läpi. Täytyy muistaa, että mitä tulee täytäntöönpanotoimenpiteisiin, niin meillä on siirtymäaika koska alun perin meillä oli tämä neuvoston päätös 1999-468 EY. Eli meillä on täytäntöpanosäädöksiä, jotka on otettu astuneet voimaan ennen tätä uutta asetusta. Eli siirtymä kausi toimii niin, että näissä tapauksissa tämä vanha päätös on vielä voimassa. Mutta tämä siirtymäaika päättyy sitten aikanaan. Muussa tapauksessa säännökset ovat samantyyppiset kuin delegoiduissa säädöksissä sellaisessa tapauksessa, että 50 eh, artiklan tai 51 artiklan mukainen menettely eh, käynnistetään. Eli silloin kun eh, valiokunnat tekevät yhteistyötä 50 artiklan mukaisesti Muistan, että, että me muutimme työjärjestystä täällä valiokunnassa jo niin, että parlamentin puhemies voi päättää, ovatko täytäntöönpanosäädökset ja delegoidut säädökset tämän valvonnan alaisia. Niin me siis jo päätimme asiassa, jossa minä olin esittelijänä, että parlamentin puhemies päättää täytyykö 51 artiklan mukaisesti tämä päätös tehdä yhdessä valiokunnassa, jonka puhemies valitsee, liittyen tietenkin asia sisältöön vai valvovatko kummatkin valiokunnat sitten täytäntöönpanosäädöksiä tai delegoituja säädöksiä. Tässä tapauksessa on päätetty, että järjestetään yhteiskokous, jossa kummatkin puheenjohtajat ovat paikalle, mutta puhemies päättää sitten ajankohdasta ja kutsuu valiokunnat siihen. Sama koskee 50 artiklaa, mutta siinä tapauksessa, koska asia voidaan jakaa, niin silloin tämä, nämä säädökset, täytäntöpanosäännös tai delegoitussäädös ilmoittaa kummallekin valiokunnalle, ja kummatkin valiokunnat tekevät työnsä erikseen. Ja menettely pidetään erillisenä. Tässä on nämä, äh, näiden uusien äh, artiklojen sisältö. Äh, Tämä on hyvin monimutkainen asia, mutta komitologia menettely on hyvin monimutkainen ja siksi on tärkeää, että asia selvitetään tarkasti. Meidän täytyy olla valvonta. Valvonta pitää toteuttaa mahdollisimman nopeasti, eli asia on mentävä, sen on mentävä vastuuvaliokunnalle, mutta annettava koko parlamentille täysistunnossa mahdollisuus puuttua asiaan näiden menettelyjen kautta, jotka teille yritin tässä esitellä. Onko kenelläkään puheenvuoro? Uh, uh, um, Hyvä puheenjohtaja, olette aivan oikeassa. Kun olitte esillä niin delegoidut säännökset ja täytäntöpanosäännökset ja se tapa, millä niitä on käsitelty, aiheuttaa ongelmia ja on niitä aiheuttanut parlamentille. Uskoisin, että ehdotuksenne sekä selventävät että yksinkertaistavat menettelyitämme. Mutta minun täytyy keskustella tästä ryhmäni koordinaattoreiden kanssa, jotta voisin saada perusteellisemman näkemyksen. Varsinkin niistä valiokunnista olevien koordinaattoreiden kanssa, maassa, jolla on tämä taakka, jolla on enemmän kokemusta asiasta kuin minulla. Eh. Kiitoksia. Tietenkin minä tein tällaisen yhteenvedonomaisen puheenvuoron. Teillä on kirjallinen mietintö. Meillä on tarkistuksen jättömääräaika. Toivottavasti tarkistusten kautta voidaan nostaa esiin yksittäisiä kysymyksiä. Edustaja Guerrero. Kiitos puheenjohtaja. Te sanoitte tuossa juuri jotakin, joka hieman huoletti minua. Sanoitte nimittäin yhteenveto. No, kun sitten saamme tämän kirjallisen tekstin, niin minun täytyy sanoa kyllä, että te italialaiset joskus ähm, menette hieman mutkaisia teitä ennenkin kaikkea, mitä tulee äh, Italian lainsäädäntöön. Espanjassa on delegoituja säädöksiä, joissa parlamentti saa toimivallan säätää tietyistä asioista, mutta toimivalta tässä on hyvin tarkoin rajattu. Ja valvonta on myös tarkkaa. Näin siis, siis tämä hallitukselle annettu siirretty valta on hyvin valvottua. Tämä on eri ongelma. Delegoitujen säädösten kohdalla parlamentilla on tiettyjä valtoja, sillä se voi ö, perua tämän siinä, si, ö, säädösvallan siirtämisen. Tässä teidän mietinnössänne pitää taata sellaiset menettelyt, että, to, että ö, säädösvaltaa käytetään oikein. Mitä sitten tulee täytäntöönpanosäädöksiin, parlamentin rooli on paljon epäselvempi. Itse asiassa parlamentin tekemät päätökset ovat paljon heikompia ja jossakin määrin ne riippuvat siitä, että haluaako komissio ylipäänsä kuunnella parlamentin mielipidettä tai taipua sen vaatimuksiin saada valvoa täytäntöpano- tai delegoituja säädöksiä. Herra Vital Moreiran puolesta haluaisin sanoa, että yleisesti ottaen hän on samaa mieltä herra Kasinin ehdotuksesta, mutta hän kuitenkin haluaisi, että hieman yksinkertaistettaisiin menettelyjä. Hän antaa tästä, tästä seikasta vielä tarkistuksia teille. Kiitos. Terventi. Näin muita puheenvuoroja. Vastaan sanoin, että joskus on ollut ongelmia tämän aiheen käsittelyssä. Se johtuu siitä, että Italian lainsäädännössä, jonka tunnen paremmin, terminologia on erilaista. Säädösvalta, sanoo meidän perustuslajimme, on parlamentilla, mutta joissakin poikkeustapauksissa se voi olla myös toimeenpalo vallalla, eli siis hallituksella, eli tällaisen delegoidun lain kautta. Ja silloin parlamentti määrittelee pääsisällön, tavoitteen tai sitten sitten hallitus voi omalla vastuullaan sopia heti täytäntöönpanottavista määräyksistä kiireellisissä tapauksissa, mutta ne on sitten tietyn määräajan sisällä muutettava laiksi. Mm, tällainen järjestelmä varmaan meikin kaikissa muissakin maissa, mutta nyt Lissabonin sopimuksessa käytetään toisenlaista terminologiaa. Sanotaan, että delegoitu säädös ei ole lainsäädäntöä, se ei ole siis lainsäädäntötoimenpide. Sitä pidetään, olen pahoillani, meillä on hetki aikaa, joten puhutaan tästäkin. Siis sanotaan, että tämä on ei-lainsäädäntötoimenpide, jolla on kuitenkin lainsäädännöllinen merkitys. Se tulee komissiolta. Se on siis eh, komission delegoitu eh, lainsäädäntöön verrattava säädös. Ja sitten artikla 290 sanoo, että lainsäädäntöasetukset, jotka delegoivat näitä säädöksiä, määrittelevät ensinnäkin Euroopan parlamentti tai neuvosto voivat päättää säädösvallan myöntämisen peruuttamisesta Toiseksi tämä voi tapahtua ainoastaan tiettyyn määräaikaan mennessä. Euroopan parlamentti ja neuvosto eivät vastusta. Eli täytyy luoda järjestelmä, jossa määritelmään, että tällainen lain, tällainen asetus, joka on ikään kuin tässä pohjalla, antaa parlame- komissiolle oikeuden delegoi komissiolle säädösvallan, mutta tietenkin määräaika, jonka sisällä parlamentti voi joko viedä pois tämän säädösvallan tai tehdä muutoksia siihen. Koska tämä parlament, valta on annettu parlamentille, meillä täytyy ottaa mukaan vastuuvaliokunta, mutta parlamentille täytyy antaa lopullinen valta, koko parlamentille siis. tämä delegoitussäädös annetaan vastuuvaliokolle, joka voi joko hyväksyä sen, ö, olla tekemättä mitään tai vastustaa sitä. Tämä kuitenkin, tässä kuitenkin täytyy antaa täysistunnolle aina mahdollisuus päättää siitä, mitä tehdään. Ja toivoa, että asiat voidaan hoitaa nopeasti, jottei ettei lainsäädäntömenettely pitkity liikaa. Sama koskee toim- täytäntöönpanosäädöksiä. Ovatko nämä sitten ovatko nämä sitten lakeja? Nämä ovat asetuksen tyyppisiä hallintoasetuksia, mutta tämä on terminologia. Joka tapauksessa tässä meillä on se ongelma, että meillä on tämä siirtymäkausi, mutta tämä on toissijainen seikkaus. Lisäksi on se ongelma, että sekä täytäntöpanosäädösten että delegoidujen säädösten kohdalla meidän täytyy sopeuttaa säännöksiä niihin tilanteisiin, jolloin täytyy soveltaa 50 ja 51 artiklaa kirjallisen tekstin olen teille jo antanut ja sanoisin, että tarkistusten jätön määräajaksi voidaan asettaa 26. tammikuuta kello 12 ja sitten äänestää 28. helmikuuta, jos se teille sopii. Sopiiko? En näe vastustusta, joten voimme hyväksyä sen. Sitten kohta kuusi. Tässä on kyse toisesta asiasta, jossa minä olen esittelijänä. Varapuhemiesten vaali. Tässä kysymys on mielestäni varsin yksinkertainen. Meiltä pyydettiin lausunto ajatuksena mahdollisesti muuttaa työjärjestystä. Siinä tapauksessa, jos joitakin varapuhemiehiä täytyy vaihtaa parlamentissa että jos valitaan ainoastaan yksi varapuhemies, niin voidaanko hänen ähm, valintansa vahvistaa suosinosoituksiin, jos ehdokkaita on vain yksi. Ja me vastasimme, että kyllä ei ole mitään ongelmia, koska jos kaikki varapuheenjohtajat voidaan valita suosinosoitukseen, niin näin voidaan tehdä myös, kun valitaan ainoastaan yksi varapuhemies joka sitten saa sen paikan arvojärjestyksessä, joka edellisellä varapuhemiehellä oli. Mutta me tiimme oikeuden kuitenkin tarkastella asiaa vielä tarkemmin ja antaa lausuntomme, mahdollisesti muuttaa työjärjestystä kun on kyse siitä, että täytyy mahdollisesti korvata useampia varapuhemiehiä. Tässä tilanteessa kysymys on hiukan monimutkaisempi, koska tähän väliin tulee puhemiesten arvojärjestys. Nykyinen työjärjestys määrittelee, että arvojärjestys on se, jonka no, asi, siis Tilanne on selvä. Useampia varapuhemiehiä täytyy valita, mutta ehdokkaita on yhtä paljon. Siis neljän varapuhemiestä täytyy valita neljä ehdokasta. Ja kysymys kuuluu, että voidaanko heidät vahvistaa suosionosoituksin. Tällä hetkellä työjärjestys sanoo, että kyllä. Puhemies voi valita, että äänestetäänkö heistä vai hyväksytäänkö heidät suosionosoituksin. Ja sitten arvojärjestys, arvojärjestys valitaan äänestyksen kautta näin sanotaan työjärjestyksessä Voidaanko siis puhe, varapuhemiehet hyväksyä suosinosituksin? Kyllä, mutta sen jälkeen täytyy kuitenkin järjestää vielä äänestys arvojärjestyksestä. Tässä kaikki. Voit sitten vastustaa, voisitte sanoa, että mitä järkeä tässä on, että ensin hyväksytään suosionosoituksin jo, sitten sen jälkeen on järjestettävä äänestys arvojärjestystä varten, niin miksi ei äänestetä heti alun perin? Mutta koska suosion osoituskin on mahdollisuus, niin meidän täytyy perustella tämä, ja tämä ei ollut johdonmukaista. Sitten on toinenkin ajatus, joka on nostettu esiin, nimittäin mitä tapahtuu siinä tapauksessa, että varapuhemiesten vaalissa äänestää vain yhden henkilön puolesta vai pitäisi olla joku vähimmäisäänimäärä, joka on käytettävä? Mutta keskimäärin varapuhemiesten valinnassa on käytetty noin 5-6 ääntä mm, kerralla, joten siksi ei ole määritelty mitään minimiäänimäärää, koska ongelma ei ole syntynyt. Mutta no, tietenkin tästä voidaan keskustella. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos tästä alustuksesta ja kiitos tästä työasiakirjasta. Minä haluaisin käsitellä tätä toista kohtaa ensiksi. Tämä on hyvin mielenkiintoinen kysymys ja ratkaisutyöjärjestyksessä, sillä jos on vain näin vähän ehdokkaita, jotka pitäisi valita, ja tämähän siis koskee varapuhemiehiä ja kvestoreita, niin silloin voi, korostan tätä sanaa voi, voi hoitaa tämän valitsemisen suosion osoituksen. Ja tällöin puhemies voi päättää, järjestääkö hän äänestyksen vai ei. Tämä on hyvin poliittinen kysymys, eikä ole mahdollisuutta sanoa, että jos esimerkiksi yksi ryhmä tai kaksi ryhmää tai 40 jäsentä vaativat sitä, niin silloin pitää järjestää salainen äänestys, vaan tässä ö, voidaan pakoittaa vain niin, että poliittinen ryhmä asettaa uuden ehdokkaan. Tämä tietysti on myös mielenkiintoinen ratkaisu. Tämä teidän ehdottamanne ratkaisu kun emme puhu tällaisesta, tällaisesta foorumista, vaan puhumme pelkästään, että valitseminen tapahtuu suosion osoituksen ja sitten tämähän on oikeastaan tekninen menettely sitten päätetään äänestyksestä ja täysistunnossa voidaan päättää asiasta. Tämä on varmasti järkevä ratkaisu. Sitten kohdassa B asia on kyllä monimutkaisempi. Enkä ole tämän ratkaisun suhteen täysin tyytyväinen. Tämä b hän ei koske pelkästään varapuhemiehiä, vaan myös kvestoreita silloin, kun heitä on asetettu ehdokkaaksi. työjärjestyksessä sanotaan ensimmäinen vaalikierros, ehdoton enemmistö, toinen vaalikierros, ehdoton enemmistö ja sitten kolmannessa, kolmannessa äänestyksessä myös ehdoton enemmistö. Tässä arvotetaan, tässä siis sanotaan, että puhemiestössä pitää olla takanaan mahdollisimman suuri enemmistö. Todellisuus näyttää sitten siltä, että toisessa ja ensimmäisessä vaalikierroksessa valitaan muutamia ja sitten kolmannella kierroksella on kyse vaan vaan tietyistä vaihtoehdoista ja sitten on kyse kysymys, saadaanko ehdotonta enemmistöä. Ja tällä tavalla kaksi työjärjestyksemme ehdotusta ovat vastakkaisia, niin tavallaan ö, kumoavat toisensa. Ja si- tässä ehdotuksessa puhutaan vain siitä, että jo, kun valitaan yksi ja hallinto tässä puhui tästä yleisimmästä tilanteesta, siis kun te puhutte vain yhdestä äänestä, ja tässä ö, keskimäärä oli 6,23 ääntä. Sitten toisella kierroksella keskimäärin ääniä annettiin 4,61. Ja Eli keskimäärin käyttäydytään niin, että ensimmäisellä kierroksella ei ö, valita oikeastaan ketään. Eli toisessa, ensimmäisellä kierroksella saatetaan, saatetaan, ö, saattaa olla niin, että valitaan kolme, ja sitten toisella kierroksella ääniä on annettu vähemmän, että ei välitetä, valiteta, valita välttämättä ketään. Ja minä olen nyt miettinyt tätä tilannetta kaksi suurinta poliittista ryhmää, niillä on sisäisessä säännössä sellainen menettely, että puolet äänistä pitää käyttää. Sitten pienemmissä kahdessa äh, poliittisessa ryhmässä niillä on paljon kiintiöitä sisäisessä järjestyksessä. Ja sitten muissa on näitä single transferable voteja, äh, yksittäisiä siirrettäviä ääniä. Tässä on välitöntä, että se, että jokaiselle ehdokkaalle annetaan numero ja tämä päättää sitten järjestyksestä. Eli tämä parlamentin menettely on oikeastaan todellisuudesta kaukana. Ja nyt haluaisin, että No tietysti nyt tälle väliaikaraportille tällä ei ole merkitystä, sillä siihen mennessä emme saa muutosta aikaiseksi, mutta pitkällä aikavälillä, jos ehdokkaita on yli 15 tai myös jos kyse on 14 ehdokkaasta, niin sillä pätee sama menettely. Kysymys olisi se, emmekö voisi käyttää sellaista ratkaisua, joita poliittiset ryhmätkin käyttävät, Eli sitä, että tietty määrä ääniä pitää käyttää. Minä taipuisin sen puoleen, että käytetään kahden suurimman poliittisen ryhmän ratkaisua, eli sitä, että vähintään puolet äänistä pitäisi käyttää. Minä olisin tyytyväinen, että jos keskustelisimme tästä. Meillä ei teillä tässä mitään kiirettä. Me emme ehdi tätä tehdä tammikuuhun mennessä, joten haluaisin että vaihdamme tästä mielipiteitä ja ehkä voisimme kohdassa 2b mennä vielä pidemmälle ja ettei otettaisi tätä tuota hallinnon mielipidettä näin vain, y, y, vain ainoana toteut, totuutena. Tämä siis minun mielipiteeni tästä asiasta. Kiitos. Sì, la, io ho presentato un documento di lavoro, quindi una discussione. Niin, minä esittelin työasiakirjan, joten käymme nyt tässä yleistä keskustelua, mutta meidän täytyy tehdä myös eh, alustava päätös. Eli olimmeko sitä mieltä, että työjärjestystä täytyy muuttaa vai ei? Jos työjärjestystä täytyy muuttaa, niin sitten meidän täytyy määritellä toinen päivämäärä. Minä esittelen eh, yksityiskohtaisen mietinnön, jos olemme sen sijaan sitä mieltä, että sitä ei tarvitse muuttaa, niin sitten asiat jäävät sellaisiksi kuin ne ovat. Äh, Kolja Vilner ilmeisesti pyytää, että työjärjestystä muutetaan. Pyydätte työjärjestyksen muuttamista. Haluatko muut kollegat puhua tästä asiasta? Näen, että täällä on jo puheenvuoropyyntöjä. Edustaja Duff. Um, <clears throat> yes, uh, President, I agree. Niin, kiitoksia puheenjohtaja. Olen samaa mieltä siinä, että meidän kannattaisi muuttaa sääntöjä kahdessakin tavalla. Ensimmäinen koskee kysymystä suosionosoitusten esittämisestä ehdokkaalle. Uskoakseni se on nyt jo hieman anakronistinen vaalitapa. Tavallinen käytäntö olisi, salainen lippuäänestys. jotta mahdollistettaisiin kaikki eri mielenilmaisut, olivatpa ne sitten mitä hyvänsä, tulevat ilmaistuksi. Se on mielestäni asianmukaista osana tätä demokraattista legis- eh, lainsäädännöllistä toimintaa. Oma reaktioni, jos minun pyritään osoittamaan suosionosoituksen hyväksyntä jonkun henkilön nimetykselle, niin tunnen kyllä oloni aika epämukavaksi tai hieman epämukavaksi, hieman nolostuneeksi. Ja koska meillä nyt on sähköinen järjestelmä käytössä, niin ei ole mitään ongelmaa siinä, että salaista lipuäänestyksestä tehdään ainoa vaalitapa. Jos näin tehtäisiin, niin tietysti se sitten ratkaisi myös, ratkaisisi myös puhemiesongelman. Äh, vaalitavasta, järjestelmästä oma preferenssini ja ryhmänikin uskoakseni on se, että muutetaan tämän hetkistä äänten kertymistä yhdeksi siirrettäväksi ääneksi, siis sellaisi järjestelmäksi. Se on selvempi, oikeudenmukaisempi ja arvostaisin sitä, että voisin palata käsittelemään tätä asiaa vielä yksityiskohtaisemmin keväällä. Abbiamo ancora Hefner che vuole intervenire. Prego. Ten Hefner vielä. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos tästä työasiakirjasta. minä edetän työasiakirjan järjestyksessä. Tämä kvestoriasiahan on myös tärkeää, kun puhumme siitä, että muutamme työjärjestystä, kun haluamme siis muuttaa tätä työjärjestystä. Minä luulisin, että suosioosoituksen valitseminen, sen pitäisi olla hätäkeino, mutta ei standardikeino. Parlamentissa olisi parempi, jotta ei, että ei vahvistettaisi suosin osoituksin. Koneäänestyshän on nopea ja se on demokraattisesti arvokkaampi kuin suosin osoituksen valitseminen. Minulle itse asiassa minä, minua ehdotettiin ja, ja silloin ehdotettiin, että vahvistetaan suosionosoitukset minut tähän virkaan. Ja minä en halunnut suosionosoituksia, sillä halusin, että jos tällaisen virkaan valitaan, niin pitää salaisessa äänestyksessä saada se varmuus, että kaikki ovat tämän puolella. Tämä parlamentissa virat ovat tärkeitä edustus virkoja ja siksi haluaisinkin ehdottaa, että me aina äänestämme. Ja sitten toiseksi, jos, tämä, jos pysymme siinä tulkinnassa, jonka annoimme kesäkuussa, että siis voidaan myös valinta vahvistaa suosion osoituksen, niin silloin pitää parlamentille äh, antaa mahdollisuus poiketa tästä menettelystä, jos sillä syitä on. Esimerkiksi jos poliittinen ryhmä vastustaa tällaista menettelyä, olisi täysin epätyydyttävä tilanne ja demokraattisesti käsittämätön tilanne, jos me parlamenttina olisimme avuttomina pakotettuja, pakotettuja valitsemaan tai hyväksymään joku varapuhemies, jota me emme halua tähän virkaan. Ja siksi, jos suosien osoituksen valitseminen olisi enemmistön mielipide tai toivo, niin silloin pitää kyllä olla myös mahdollisuus ö, siihen, että ö, määrä vähemmistö pystyy vastustamaan tätä menettelyä. Ja sitten tämä kohta 2a, Tämä on puheenjohtajalta hyvä ehdotus, sillä tässä ehdotetaan salaista äänestystä. Ja sitten 2b, siitä olen herra Villanin kanssa samaa mieltä, että eroja on näissä vaalimenettelyissä tämä siirto ääni, se olisi äh, harkittava. Sillä pitää valita tietty määrä ehdoks, ehdokkaita näitä demokratian rajoituksia ne voisi hyväksyä, jos parempia menettelyjä ei ole, mutta parempia menettelyjä on kyllä olemassa, joten meidän pitäisi ne myös ottaa käyttöön. Kiitos. Kiitoksia, edustaja Guerrero. Presidente, muy brevemente mm, para señalar que yo creo... Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvin lyhyesti. Olen samaa mieltä siinä, että näitä säännöksiä tulisi muuttaa. Ja Mielestäni on tärkeää, että puhemies ei päätä järjestystä. Tämähän ei ole mikään tällainen puhemiesjohtoinen organisaatio tai presidenttiorganisaatio. Ja poliittisten ryhmien täytyy voida luottaa parlamentin jäsenten tukeen eri yksilöt saavat eri määrän ääniä. Eli vaalin tuloksen pitäisi määrittää näiden varapuhemiesten järjestys, ei itse puhemiehen määräämä järjestys. Voidaan intervenire. Kiitoksia, edustaja Guerrero. Muita puheenvuoropyyntöjä ei ole. No sitten näytetään olemaan yksimielisiä, tai ainakin ne, jotka täällä puhuivat, ovat yksimielisiä siitä, että muutetaan työjärjestystä. Ja täällä on tämä radikaaliehdotus, että äänestys olisi aina salainen, joka ratkaisi monia ongelmia. Sitten meillä on Viilandin ehdotus, jota muut tukevat, että olisi joku vähimmäismäärä ehdokkaita, jotta olisi pakko äänestää. Joka tapauksessa me teemme tarkemman mietinnön, johon voitte tehdä tarkistuksia. Eli jatkamme tällä työjärjestyksen muuttamisen tiellä. Katsotaan, voisimme käsitellä tätä seuraavassa kokouksessa. Tämä ei ole kovinkaan monimutkainen juttu. Riittää, että keräämme ehdotuksenne. Ei ole mitään kiirettä tällä, mutta ei tämä nyt ole niin monimutkainen asia, että sitä täytyisi kauhean pitkään pohtiakaan. Helmikuu. Helmikuussa voisimme ehkä esitellä todellisen mietinnön. Hyvä. Sitten voimme mennä esityslistan kohtaan seitsemän, jossa esittelen kollega Duff ja kyse on työjärjestyksen 196 artiklan muuttaminen. Tässä on kyse siis, että loppuäänestyksissä myös valiokunnissa tarvittaisiin nimenhuutoäänestys silloin, kun on kyse lainsäädäntöehdotuksesta. Eli täytyy olla kyse lainsäädäntöehdotuksesta ja loppuäänestyksessä, ja silloin työjärjestyksen pitäisi tämän ehdotuksen mukaan vaatia nimenhuutoäänestystä. Tässä nyt on edustaja Taffilla puheenvuoro. Yes, uh... Niin, kiitos puheenjohtaja. Tämä on melko selkeä parannus meidän demokraattisiin menettelyihimme avoime, avoimuuden puolesta. Tässä tunnistetaan myös se, että parlamentin lainsäädäntötehtävät ovat lisääntyneet Lissabonin sopimuksen myötä. Lisäksi tunnustetaan se, että valiokunnilla on lainsäädäntötyössä yhä suurempi rooli ennen kaikkea, kun olemme nyt taipuvaisia mm, tekemään ensimmäisen käsittelyn sopimuksia. Ja kaikki keskeinen lainsäädäntötyö tapahtuu ennen kaikkea valikuntaäänestyksissä. Tässä tämä kysymys nyt on se, pitäisikö ottaa nimenhuutoäänestys käyttöön. Mielestäni nyt on tullut aika, jos haluamme käyttää demokraattisen vastuullisuuden ja avoimuuden korkeampia, korkeimpia standardeja. Meidän nyt on tullut aika siis tehdä tästä pakollista kaikessa lainsäädäntömietinnöissä ja kaikessa valiokuntatyön vaiheessa. Siis tehdään pakolliseksi että on toimitettava nimenhuuto äänestys ja tulos on kirjattava kokouksen pöytäkirjaan. Niin kuin äh, tämä tehdään myös täysistunnossa. Minä mietin tällaisen työjärjestyksen muutoksen muotoa, kun tein tämän ensimmäisen luonnoksen minä ajattelin, että voisimme yksinkertaisesti ottaa mukaan artiklan 166 ja 167 alakohta 2 ja siterata ö, ö, sääntöä 196, mutta kun mietin ö, tätä tarkemmin. Niin mielestäni selkeämpi lähestymistapa olisi kuitenkin muuttaa ähm, sääntöä 195 ja lisätä kohta, jossa sanotaan, että valiokunnassa äänestyslainsäädäntö mietinnössä, missä mietinnöistä missä tahansa lainsäädäntömenettelyn vaiheessa hyvänsä olisi toimitettava nimenhuutoäänestyksenä. Minä olen tästä jakanut kaikille tarkistuksen omaan, tähän omaan lausuntooni. Niin tämän olen tehnyt tänä iltapäivänä. Tässä taitaakin olla kaikki, mitä minun tällä kertaa tarvitsee sanoa. Kiitos. Renew. Edustaja Anju. Thank you very much. Andrew, I think it's important. Minun mielestäni on tärkeää, että aina joskus sanon, että olen samaa mieltä kanssasi, jotta tiedetään, että näin se on ihan mahdollista. Mutta olin aika yllättynyt, kun katsoin näiden kahden vuoden, puolen vuoden aikaisia äänestysluetteloita ja nähdään nimenhuutoäänestys, nimenhuutoäänestys aikaa epätarkeissa tarkistuksissa ja sitten loppuäänestystä ei sitten olekaan. Ja kuitenkin sitten saadaan lopullinen muoto aikaa, niin jotka me tänne lähettävät, heillä on oikeus kuitenkin tietää, millä tavalla me äänestimme tuosta loppuäänestyksessä. Kiitos. Ole ja, ich habe heute mit Herrn Agnew die... Nein, minä äh, vaihdoin tänään rooleja herra Agnun kanssa. Mm, yleensä olen kyllä hyvin vakuuttunut siitä, äh, mitä herra Duff äh, ehdottaa, mutta nyt tänään en kyllä ole aivan samaa mieltä. Minä en nyt oikein ymmärrä, miksi kaikissa vaiheissa, kuten tässä ehdotuksessa sanotaan, kaikissa vaiheissa valiokunnan käsittelyssä pitäisi äänestää nimenhuutoäänestyksenä. Tämähän ei päde edes täysistuntoon. Sitä voidaan pyytää, mutta se ei ole periaate kaikissa tapauksissa täysistunnossa. Mielestäni tämä mietintö tulee mielenkiintoisesti samanaikaisesti herra Guerreron ehdotuksen, ehdotuksen kanssa näistä ensimmäisen käsittelyn sopimuksista siis kun puhutaan näitä mahdollisuuksista, tästä mahdollisuudesta, että parlamentti äänestää vielä uudelleen myös tarkistuksesta ja, ja yritetään ehkä rajoittaa jopa nimenhuutoäänestystä, niin, ja sitten kun herra Duff ehdottaa nimenhuoltoäänestysten lisäämistä, niin pragmaattisesti ajatellen voimme kyllä lisätä nimenhuutoäänestyksiä, mutta minä en kyllä ottaisi niitä kaikkien valien, valiokuntien käsittelyn vaiheisiin. Täysistunnossa taas puute ö, on puutteita. Tämän välineen ei pitäisi olla pelkästään valiokunnassa, vaan sen pitäisi laajemminkin ö, edistää avoimuutta parlamentin ja parlamentin toimia ulospäin. Niin minä olen vielä vakuuttunut, mutta voimme neuvotella asiasta. Kiitos. Thank you very much, Chair. Very briefly, since... Kiitoksia puheenjohtaja hyvin lyhyesti, koska täällä nyt on jo kuultu puolesta ja vasta-argumentteja. Tämä on tärkeä kysymys. Vaikka alussa, kun ryhdyin tätä asiaa käsittelemään, niin vaikutti siltä, että Se on aika helppo asia hoitaa. Argumentit ovat edelleen olemassa ja haluaisin sanoa samaa, mitä täällä edeltäjäkin sanoi. Eli meillä on vielä aikaa keskustella tästä asiasta ja ryhmämme haluaisi käydä keskustelua tästä asiasta tulevina päivinä ja viikkoina ja palata asiaan sitten loppunäkemyksemme kerran. Kiitos. gracias, presidente. No sé si he entendido. Niin, kiitos puheenjohtaja. En ole varma, ymmärsinkö nyt herra Hefnerin täysin oikein. Hän puhui minun mietinnöstäni, joka koskee sääntöä 70. Minä sanon siinä, että silloin kun sopimus on saatu aikaiseksi neuvotteluissa neuvoston kanssa, asiasta vastaavan valiokunnan tulee äänestää tästä asiasta, mutta en sano, että tässä pitäisi käyttää nimenhuutoäänestystä. Edustaja Daff haluaa vastata. Tietysti on tärkeää, että voimme keskustella tästä asiasta ryhmissämme. Ja meidän täytyy vielä kokeilla vähän, mitä mieltä itse kukin on. Omassa ryhmässäni se, mistä nyt puhutaan avoimuusrekisterinä, on sellainen, että kollegani ovat sitä mieltä, että meillä täytyisi olla myös parlamentilta vastaus jota aivan selkeästi ilmaistaan se, että että nämä päätökset lainsäädännöstä ovat julkisesti sellaisia, että niistä voidaan olla vastuussa. Olen yllättynyt, että ryhmät eivät tätä mieltä olleet. Pohditon asiaa. Tällä hetkellä jota voitaisiin vaatia nimeuto äänestystä valiokunnassa, niin neljäsosa jäsenistä joutuu tätä vaatimaan. Se on ehkä hieman monimutkainen prosessi. Ja jos se halutaan säännönmukaistaa, niin se on niin se on kaikkein nykyaikaisin ja virtaviivaistettu asia, jota parlamentti voi tehdä. Bene, allora non resta che avviarsi ad una conclusione. No niin, nyt ei auta muuta kuin mennä johtopäätöksiin. Tarkistusten määrä aika voi olla 26. tammikuuta ja äänestys pidetään 28. helmikuuta. Jos tämä sopii, eikö? Edustaja Duff. No, minusta tuntuu, että nyt kun kollegoilta tuli äm, tällaisia mielipiteitä, niin ehkä kollegat haluaisivat puhua asiasta vielä ryhmissä. Eli ehkä voimme keskustella tästä valiokunnassa vasta helmikuussa, jotta koordinaattoreilla on mahdollisuus puhua asiasta poliittisissa ryhmissä. Kiitos. Nessuna difficoltà. Allora fissiamo per... Ei ongelmia. Sitten sovitaan tämä helmikuun kokoukseen ja tarkistustietojen määräaika helmikuuhun, mikä päivä? 28. helmikuuta kello 12 ja sitten seuraavassa kokouksessa äänestämme. Hyvä, kiitoksia. Sitten kello ei ole vielä 18.30 jolloin meillä on yhteiskokous Ekonin kanssa, joten voimme keskeyttää kokoukseen melkein tunniksi. Pyydän, että olette paikalla myös myöhemmin. Tämä on erittäin mielenkiintoista, mutta tässä vaiheessa jo voin muistuttaa, että seuraava tavallinen kokouksemme meillä on 25. tammikuuta kello 15-18.30 ja sitten 26. tammikuuta kello 9 kello 12.30. Ja meillä on ylimääräinen valiokunnan kokous maanantaina 9. tammikuuta kello 15 kello 18.30. Se on vielä hiukan epäilyksen alainen, koska meidän täytyy katsoa, miten täytämme tuon kokouksen esityslistan. Olemme pyytäneet tapaavamme neuvoston puheenjohtajan ja komission puheenjohtajan mietinnöt on tehty, mutta ne täytyy määritellä paremmin. Ja lisäksi meidän täytyy tavata nämä kolme koordinaattoria, jotka seuraavana päivänä, tämä on viimeisin tieto, saavat puheenjohtajakokoukselta tarkemman toimintatehtävän. tehtävän Joten jos haluamme vaikuttaa siihen, niin meidän täytyy tavata edellisenä päivänä, eli sovitaan tämä 9. tammikuuta ja katsotaan, miten tilanne kehittyy ja mahdollisesti sitten ehkä perumme sen, jos niin käy, mutta nyt kuitenkin sovimme tästä kokouspäivämäärästä. Ja nyt kokous keskeytetään kello 18.30 asti. Kiitoksia.